Good morning, ladies and gentlemen. Let's be... Huomenta, naiset herrat, aloitetaan. Take your seats. Hyvät ystävät, voisitteko istuutua? Aloitamme kokouksen. Niin, aloitetaan. Esityslistan hyväksymisestä. Kuten tiedätte, niin se on lähetetty. Mutta on joitakin muutospyyntöjä. Niistä täytyy teille kertoa. Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden esittelijä on, Sharikui on pyytänyt, että kohta kuusi Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta käsiteltäisiin ennen äänestyksiä. Ja jos jäsenille sopii, niin äänestys uudesta neuvotteluvaltuutuksesta. 22. lokakuuta Afkon kokouksessa hyväksyttiin esittelijän ehdotus valmistella työasiakirja, joka esitetään kokouksessa valiokunnassa 3. joulukuuta kun neuvosto on halukas etenemään neuvotteluissa, niin neuvoston GAG-työryhmä ottaa tämän esityslistalle omassa kokouksessaan perjantaina, tänä perjantaina 20. marraskuuta. Sitten Mercedes Bresso, joka on esittelijänä vuoden 2014 mietinnössä EUn taloudellisen intressin suojelemisesta – on ehdottanut, että kohta seitsemänkin käsiteltäisiin ennen äänestyksiä. Eli ehdottaisin, että kohdat 6 ja 7 käsitellään ennen äänestyksiä. Ja että äänestykset alkavat kello 10. Haluaisin tietää, onko tähän vastahuomautuksia. Herra Schöpflin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei varsinaisesti vastalause, vaan oikeastaan haluaisin kirjattavan omalta osaltani hieman ikävät tuntemukset sen suhteen, että järjestystä muutettiin hyvin myöhään eilen illalla. Tämä ei ole oikeudenmukaista jäseniä kohtaan. Nyt selititte toki perustelun, emme tienneet tätä eilen vielä. Se kuulostaa aivan järkevältä tämä perustelu, mutta tällaisia muutoksia tehdään kovin myöhään edellisenä iltana, niin kun ajattelemme jatkoa, niin minusta tulisi pitäytyä esityslistassa sellaisena kuin siitä on aiemmin neuvoteltu. Ennen kuin käynnistämme keskustelun äh, Harekin mietinnöstä, haluaisin sitten käyttää puheenvuoron. En juuri nyt, mutta myöhemmin. Uh, Kiitos, palataan siihen. Tietysti olen täysin samaa mieltä. Ymmärrän täysin vaikeudet. Muutos tehtiin heti, kun puheenjohtaja sai tiedon esitetyistä pyynnöistä. Mutta joka tapauksessa yritämme välttää tällaista tulevaisuudessa. Eli jos sopii, mercedes Press, olkaa hyvä. Ah, ah, wait, sorry. Uh, just to tell you that niin, halusin vain sanoa, <clears throat> että muutama päivä sitten pyysimme <clears throat> siitäkin syystä, että yleensä äänestystä varten tarvitaan enemmän läsnäolijoita, joten pyysimme, että järjestäytyisimme vähän paremmin. No, joka tapauksessa minulle tämä sopii. Minä olen täällä koko aamupäivän, joten ei ongelmaa. Okay, very well. I will talk with Mrs. Kyllä. Puhun Rova Hypnerin kanssa tietysti tästä ja yritämme välttää tällaisia tilanteita jatkossa. Kiitos. Nyt pidän sitten esityslistaa hyväksyttynä näillä muutoksilla. Siirrytään ilmoituksiin. I'm now informed that Mrs. Ubner would like... Nyt minulle kerrottiin, että eh, Rova Hybner haluaa nämä ilmoitukset kertoa, kun hän saapuu, joten voimme siirtyä suoraan kohtaan kuusi, joka on ehdotus Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan parlamentin tutkijakäyden käyttämisestä – Haluaisin antaa puheenvuoron herra Guille. Hän esittelee toisen työasiakirjan. Teillä on puheenvuoro. Niin, ja herra Schopflin on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, thank you again, Chair. Just to... Kiitos, puheenjohtaja. Välittäisin tiedon edustaja Hauregille. Olen ymmärtänyt, että pyytäisitte mandaattia neuvotella neuvoston kanssa. EPP on aivan valmis tähän, mutta pyytää, että varjoesittelijät kutsuttaisiin kokoukseen ennen kokousta neuvoston kanssa, jos tämä sopisi teille. Kiitos. Thank you very much for that constructive. Kiitos tästä rakentavasta puheenvuorosta. Niin, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Y ya me, me apresuro a... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, halusin vain sanoi, että totta kai tämä on tarkoituksemme. Eli esittelijänä olen aina halunnut varmistaa sen, että kaikki neuvottelut neuvoston ja komission kanssa ähm, toteutetaan niin, että niitä ennen aloitetaan neuvottelu ja varsinaisen esittelijän kanssa. Haluaisin kertoa teille, miksi jälleen kerran olemme tässä tilanteessa ihan lyhykäisesti niin, että ei tule väärinkäsityksiä. Haluan siis selittää, mikä tämä tilanne nyt tasan tarkkaan on. Muistanette, että toukokuussa 2012 aiemman mandaatin aikana parlamentti hyväksyi ensimmäistä kertaa mietinnön. Se oli ensimmäinen teksti, jonka parlamentti oli hyväksynyt voidakseen aloittaa neuvotteluprosessin neuvoston ja komission kanssa vuosina, vuosien 2013 ja 2014 aikana puolentoista vuoden ajan. Neuvotteluja siis käytiin tämän aiemman kertomuksen pohjalta. Meillä ei ollut varsinaisia sopimuksia tai varsinaista yleistä sopimusta. Tiettyjä yhteisymmärryksiä tietystä asiasta oli. Ja oltiin yksimielisiä siitä, että mietintö hyväksyttäisiin siltä pohjalta, että, tai sen vuoksi, että asiakirja ei menettäisi merkitystään, ja siksi parlamentti hyväksyikin aikanaan tekstin. No, valitettavasti tämä hyväksyminen tapahtui huolimatta kirjeestä, jonka komissio ja neuvoston pääsihteeri lähettivät Euroopan parlamentille. Tämä kirja sisälsi koko joukon poikkeuksen, olivat juridisia, hallinnollisia, laillisia. Siinä todettiin, että näiden lähettäjien mielestä ei voitu hyväksyä sellaista sääntöä, joka oli ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa tai joka oli unionin lainsäädännön vastainen. Tämä asiakirja siis lähetettiin parlamenttiin ja nyt tämän uuden mandaattimme myötä aloitimme keskustelut uudestaan asiasta ja minä olen esittänyt työasiakirjan. Se on ensimmäinen työasiakirja ja siinä pyrittiin pohtimaan keinoja aloittaa dialogi uudestaan instituutioiden kanssa. Ja tämän asiakirjan, siis tammikuun jälkeen, tammikuisen asiakirjan jälkeen olen keskustellut komission, olen keskustellut puheenjohtajavaltion kanssa ja olen keskustellut myös eri foorumeilla tästä asiasta eri sidosryhmien kanssa ja ilmaisimme haluamme päästä mukaan neuvottelutiimiin. Mutta tämäpä ei ollut mahdollista, koska neuvostossa ei onnistuttu saamaan mandaattia dialogia varten. Dialogin tarkoitushan oli ollut ähm, tutkia maaperää, pohtia, ähm, minkälaisia ongelmia meillä oli edessämme – ja myös pohtia sitä, millä tavalla komissio ja neuvosto saattaisivat asianmukaiseen keskusteluun lähteä meidän kanssamme, jotta voitaisiin yhdessä katsoa, minkälaisia ongelmia meillä oli ja minkälaisia ratkaisuja niihin voitaisiin löytää. Valitettavasti neuvosto ei enää saanut aikaan yksimielisyyttä. Aina oli äänestyksiä, joissa asia blokattiin, koska ei saatu riittävää enemmistöä, joten kun neuvosto kokousti saadakseen asioita menemään eteenpäin, niin kaikista eri kokouksista ainoastaan yhdessä, joka käytiin komission kanssa, niin ainoastaan yhdessä ää, kaikki osapuolet olivat riittävästi läsnä. Yleensä kävi niin, että kokousta edeltävinä ää, iltoina ei päästy yksimielisyyteen neuvostossa. Ja niinpä syyskuussa Luxemburgin ministeri Walteri käytti puheenvuoron. Muistan, että se oli myös Luxemburgin puheenjohtajakauden alkuvaiheessa. Tuolloin minä pyysin häntä varmistamaan sen, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona tekisi jotain. Ja Luxemburgin ministerit järjestivätkin useita kokouksia, kirjeitä lähetettiin suuntaan ja toiseen pohdittiin, minkälaisia mahdollisuuksia Luxemburgilla olisi hyväksyä neuvottelumandaatti. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Eihän tämä vielä riitä. Neuvosto on kyllä, ja me olemme ilmaisseet useita hyvän tahdon ilmauksia. Hyypner on lähettänyt kirjeitä. Mikään ei riitä neuvostolle. Ja nyt voidaan todeta että AFKO kyllä on osoittanut halua aloittaa pohdinnat uudestaan. Olemme halunneet pohtia, minkälaisia ongelmia tässä kaikessa on. Huhtikuusta alkaen olemme aloittaneet nämä pohdiskelut, mutta edelleen neuvosto toisaalta kyllä ymmärtää, että me olemme halunneet löytää ratkaisuja, mutta eivät ole virallisesti aloittaneet vielä mitään. On kuitenkin totta, että tutkintaoikeudesta ei saada asetusta ennen kuin aloitamme keskustelut neuvoston ja komission kanssa. Näin se vain on. Eli meidän täytyy saada aikaan yksimielisyystä sopimus neuvoston ja komission kanssa siitä, että tästä tekstistä ää, äh, te, pitää saada <clears throat> aikaan jonkinlainen lopputulos. 22 ja 26 artiklat perussopimuksessa äh, antavat myöskin ymmärtää, että säätävät, että ennen tällaista asetusta meidän täytyy saada yksimielisyys neuvoston ja komission kanssa, muuten sopimusta ei tule tai tekstiä ei tule. Ja ne ää, äh, juridiset vastalauseet, joita neuvosto ja komissio ovat esittäneet, perustuvat siihen, että tällä hetkellä käydään tai että mm, asiasta täytyy ensin käydä vakavaa juridista keskustelua. No parlamentti haluaa kuitenkin varmistaa sen, että tutkintavaliokuntien toimivallat ovat vakavasti otettavia toimivaltoja, jotka vastusta, vastaavat tätä parlamentaarista järjestelmää ja mahdollistavat sen, että tutkintavaliokunnalla on todellisia mahdollisuuksia toteuttaa tutkintaa ihan alusta loppuun saakka silloin, kun valiokunnat haluavat ryhtyä tutkintoihin, mutta usein on tullut ö, esteitä tielle, sellaisia esteitä, ö, joiden mukaan asiat saattavat olla sellaisia, että pikemminkin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tutkintaan tai että komissio on toimivaltainen tai että ö, meillä ei ole riittävästi valtaa ikään kuin pakottaa tutkittavia esiintymään ja antamaan omia todistajan lausuntojaan. No, joka tapauksessa meillä on nyt teksti, se on lyhyt, mutta se on teksti, joka edellyttää mm, uutta konsensusta, tai no ylipäänsä konsensusta, eihän meillä aiemmin mitään konsensusta ole ollutkaan, joten ei voida puhua uudesta konsensuksesta. No, joka tapauksessa tämä asiakirja, jonka olen nyt tässä esittynyt, on tämä viimeinen mahdollisuus, joka meillä on vakuuttaa neuvosto muuttamaan kantojaan ja hyväksymään se, että nyt aloitetaan muodolliset neuvottelut. Tämä on tavallaan avain neuvoston oveen. Tämä on asiakirja, jonka me tarvitsemme ja pyytäisin, että tukisitte tätä asiakirjaa. Koska e, jos neuvosto voisi hyväksyä sen ikään kuin poliittisen tahdon ilmaukseksi meidän valiokuntamme puolelta, jotta löydetään se konsensus, jota tarvitaan, niin se olisi hyvä asia. Jos neuvosto tämän hyväksyisi, jos se hyväksyisi neuvottelumandaatin parlamentin kanssa, ja komissiohan on jo osoittanut oman tahtonsa tulla mukaan näihin keskusteluihin, niin silloin voitaisiin lopullisesti, lopultakin aloittaa muodollinen neuvotteluprosessi. Ja vielä Viilandille ja muille eh, haluan sanoa, ja sanoin eilenkin, eh, ja esittelylle sanoin eilenkin, että kyllä nyt tarvitaan eh, yhteisymmärrystä varjoesittelijöidenkin kesken. Kun neuvosto ilmoittaa, että se hyväksyy neuvottelumandaatin, niin silloin valiokunta pääsee keskustelemaan ryhmien kanssa, varjoesittelijöiden kanssa, voi alkaa kehitellä strategiaa, voi keskustella parlamentin oikeudellisen yksikön kanssa, puheenjohtajan kanssa. Kyllähän me artiklan 73 pohjalta toimineetkin, mutta sen pohjalta voitaisiin myös perustaa todellinen neuvottelutiimi. Mutta, nämä, mutta meidän täytyy kaikki tämä tehdä, jotta voimme aloittaa. Ja ihan lopuksi sanon, että jos tällä tavalla ohjelma, ongelma ei ra- ratkea, niin sitten täytyy palata vielä koordinaattorien pakeille niin, että saadaan tämä asia korkeammalle poliittiselle, poliittisella agendallamme. On erittäin tärkeää, että me saamme tämän mandaatin. Tässähän on kyse lainsäädännöllisestä aloitteesta ja meidän täytyy täyttää se mandaatti, joka meille on annettu. Ja jos ei tahtoa riitä alkaa neuvotella, niin sitten tämä asia täytyy viedä korkeammalle poliittiselle tasolle. En todo. No, jos tällaista ei tapahdu, niin joka tapauksessa tämä askel, jonka me nyt olemme ostaneet, joka on tällä hetkellä tässä pöydällä, on tarpeellinen ja välttämätön askel, jotta saamme ö, tammikuussa muodollisen neuvottelukannan neuvoston komission ja kaikkien ryhmien kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka ovat mukana tässä. Kiitos. Thank you very much. The proposal is... Kiitoksia. Ehdotus on selkeä. Herra Schöpflin, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhyesti vain, että mielestäni herra Hauregui on tehnyt erinomaista työtä. Hän on nyt agendan asettanut se, mitä täytyy tehdä Tiedämme, että asia on hyvin tärkeä ja hyvin monimutkainen. Minusta näyttää, että monimutkaisuus juontuu to- siitä todellisuudesta, että tässä laki ja politiikka kohtaavat. Se on aina kovin arkaluontoinen alue. Sanoisin, että parlamentin valta on tässä mukana niin kuin yleensä kansalaisten edustusvalta tulee mukaan tähän tutkintaoikeuteen. Ymmärrän, että muille toimille tässä on herkkiä asioita jäsenvaltioille myös. Ja se nimenomainen asia, että ehkäpä haluamme tutkia asiat jossakin jäsenvaltiossa tai tutkintovaliokunta haluaa. Nämä kaikki monimutkaisuudet täytyy ottaa huomioon. Voi nähdä, että on edetty asiassa – joka on ollut valiokunnassa käsittelyssä monia vuosia, muistan sen edelliseltäkin toimikaudelta. Mahdollisesti en tiedä miten kauas taakse se juontuu, mutta aika pitkään kuitenkin. Olemme kovin tyytyväisiä tekemään työhön ja onnea neuvotteluihin muiden toimilinten kanssa. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Mercedes Press, olkaa hyvä. <clears throat> Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös me olemme yhtä mieltä tästä menettelystä, jota kollega Aurgia tässä esitteli. Meidän mielestämme se, tai minun mielestäni tämä vaikuttaa parhaalta keinolta tarttua tähän asiaan. Ja neuvottelijoiden tehtävä on tiedottaa kaikille ryhmille varjoesittelijöiden tai koordinaattoreiden kautta siitä, miten mieluusti toimivat. Ja sitten meidän täytyy palata pohtimaan tätä asiaa. Toivottavasti tällä kertaa saamme sellaisen tuloksen, joka on myönteinen. En usko, että voidaan olla hyväksymättä tätä, mm, näitä neuvotteluiden aloittamista, koska meidän mandaattimme on olemassa ja me olemme määrittäneet, meidän täytyy löytää jonkinlainen teksti, josta voidaan olla yhtä mieltä. Joka tapauksessa minä olen sitä mieltä, että on tärkeää löytää ratkaisu. Minä luotan kyllä neuvottelukykyihin arvon Ramon ja toivotan onnea. Thank you very much, Mr. Terry Capras. Kiitoksia sitten edustaja Kapras. Sorry. That's a very difficult... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on vaikea kysymys. Olemme täysin samaa mieltä ehdotuksesta, jonka esittelijä teki. Toivomme meille kaikille hyvää onnea, jotta saamme ne tulokset aikaiseksi, joiden puolesta taistelemme. Kiitos. Sí, eh, bueno. Seuraava puhuja. Olen tuntenut kollegan jo useamman vuoden, ja jos nyt joku kykenee tekemään työtä näin vaikeassa tilanteessa, niin varmasti se on kollegamme Haragi. Kyseessä ovat hyvin tärkeät kysymykset, joten kyllä me haluamme saada ratkaisun tilanteeseen. Toivomme hänelle kaikkea hyvää. Very much. No more Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten palaamme asiaan äänestysaikana. Sitten kohta seitsemän. Ei kun Ramon vielä. La confianza de todos mis compañeros. Halusin vain kiittää kaikkia luottamuksesta minua kohtaan. Much. Kiitos. Sitten siirrytään kohtaan seitsemän. Vuosikertomus 2014 eu taloudellisten etujen suojaamisesta petosten torjunta. Haluaisin antaa puheenvuoron Mercedes Bressolle. Hän esittelee lausunnon ja tarkistukset, jotka on jätetty. Teillä on puheenvuoro. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt esittele tätä asiakirjaa täysimittaisesti uudestaan. Minähän esittelin sen jo viime kokouksessa. Niin, Minulle esittelijänä seuraavat seikat ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin sopimusten yksinkertaistaminen, toiseksikin se, että tehdään ero petosten ja virheiden välillä. Kolmanneksi parannetaan, on tärkeää parantaa yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kesken. Ja kolmanneksi horisont, valvonnan horisontaalistaminen. Eli erityisesti täytyy kiinnittää huomiota artiklaan 325 äh, sopimuksessa. Meillä oli 28 muutosehdotusta. Voin hyväksyä niistä 18. Ehdotan kahta kompromissia noin kuudesta tai seitsemästä muusta tarkistuksesta, muutosehdotuksesta. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että ponnistelin erityisen kovasti eräiden aihe, eräitä aiheita koskevien tarkistusten kohdalla, erityisesti menettelyiden avoimuus on yksi sellainen, eli avoimuus, avoimuus siitä, miten rahaa Euroopassa ja kansallisesti käytetään. Me vetoamme muun muassa sen puolesta, että perustetaan korruption vasta kohtainen palvelu. Ja sitten toiset tarkistukset, muun muassa 13 liittyvät valvonnan riippumattomuuteen, 12 tarkistus on myös sellainen, ja haluamme myös nopeuttaa eurooppalaisen julkisen syyttäjän eli EPPO-viraston perustamista, ja me tähän on esitetty useita muutosehdotuksia, ehdotamme siis kompromissia jotta voisimme ottaa huomioon mahdollisimman monia tarkistuksia ja lopuksi, mutta ei vähäisempänä. Ähm, meidän tulisi julkaista, me, tai siis kaikki sopimukset äh, savukeyritysten, äh, tupakkayhtiöiden kanssa tulisi julkistaa. Tässä ovat äh, tärkeimmät seikat, enkä näe mitään suuria ongelmia itse äänestyksessä. Kiitos. Thank you very much. Any reactions? Kiitos. Haluaako joku tähän reagoida, herra Schöpflin? Kiitos taas puheenjohtaja. Ihan vain onnittelen ja kiitän Rova Bressoa tehdystä työstä. Mielestäni tärkeässä asiassa. Siellä on monimutkaisia asioita, mutta minusta näyttää, että olet ne asianmukaisesti ratkaissut. Mielestäni eh, Euroopan syyttäjä on ajatus, jonka aika on ehkä kypsä. Tai sitten ei. Ehkä siitä tulee esille myös ongelmia jäsenvaltioiden toimivallasta ja sitä kohtaan tulee vastustusta. Sitten tarkastusten läpinäkyvyys, avoimuus ovat erityisen tärkeitä ja ne täytyy liittää siihen, että tehokkuus olisi mahdollisimman suurta. Ja vielä kiitokset tehdystä työstä. Kiitos. Sitten Edustaja Duran. Merci beaucoup, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti, koska mehän olemme käsitelleet jo viime kerralla tätä kohtaa. Kiitän vielä tehdystä työstä ja siitä, että on päästy vieläkin tyydyttävämpiin tuloksiin, koska viime kerran kommenttini mahdollistavat sen, että päästiin eteenpäin keskeisissä kysymyksissä. Olen kuitenkin hieman huolissani tästä Olafin valvontakomiteasta. Me yritämme erottaa Olafin toisaalta sitä valvovasta elimestä. Tämä on budjetin näkökulmasta hyvin vaikea kysymys. En nyt aivan sentään insisteeraa tässä, mutta olen hieman turhautunut tässä asiassa. Muutoin kyseeseen tulee tämä korruptioindeksi. Sehän on samantyyppinen kysymys kuin se, kun komissio tarjoaa meille indeksitietoja siitä, millä tavalla direktiivit on siirretty jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Voitaisiin ajatella, että komissio pohtisi tapaa, jolla jäsenvaltiot käsittelevät korruptiokysymyksiä ja pyrkisi sitten toteamaan, missä määrin, minkälaisessa määrässä korruptiota vielä näissä asioissa jäsenvaltioissa on. Ei tämä aivan helpoimpia kysymyksiä ole, mutta tämän, tätä vaihtoehtoa voitaisiin pohtia. Kiitos vielä Mercedekselle. Sí, nosotros también nos unimos a la felicitación porque las sugerencias... Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska tämä teksti on erittäin hyvin laadittu. Se on erittäin asiaan kuuluva ja tässä on kyse asiasta, joka meidän todella täytyy tehdä, jotta saamme palautetta luottamuksen kansalaisille. Final comments by Mercedes. Kiitos, että Mercedes Besson loppukommentit. Tout d'abord Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Yritän tietysti pohdiskella vielä näitä avoimia kysymyksiä <clears throat> Sanoisin vain Duranille, että että minä en välttämättä aina luota ö, indikaattoreihin. Tällaiset korruptioindikaattorit, joita eri, eri maissa on, jotka koostuvat useista elementeistä, jotka ovat keskenään aivan erilaisia, jotka eivät ota huomioon, jos otetaan huomioon indikaattoreiden painotusta, kun ajatellaan vaikka tehokkuusindikaattoria, jos, oli, jos, jos, joskus kun katsotaan parlamentaarikkojen tehokkuusindikaattoria, niin kyllä ne joskus Ähm, ja aiheuttavat yllätyksiä, koska usein sellaisia painotetaan, jotka käyttävät paljon puheaikaa täysistunnossa ja niin edespäin. Joten minä jollain tavalla suhtaudun epäluuloisesti tämänkaltaisiin, kaltaisiin indikaattoreihin, ja joista saamme ehkä sellaisia tuloksia, jotka eivät ole välttämättä kauhean äh, asiaan kuuluvia. No, joka tapauksessa tulee vielä pohdiskelemaan näitä asioita, ja pyydän kaikkia muitakin kollegoita pohdiskelemaan sitten me löydämme ratkaisun tähän kysymykseen, koska ennen kuin ehdotetaan indikaattoreita, niin kyllä meidänkin etujemme mukaista on keskustella ja syventää tätä keskustelua, koska on, onhan vaarallista sekoittaa puureja ja vellejä, sellaisia asioita, jotka ovat aivan erilaisia keskenään. Mm, niitä on vaikea vertailla keskenään. No niin. Sitten yhtäkkiä otetaan kaikki samaan soppaan ja siitä tulee ongelma. Esimerkiksi kun puhutaan ympäristöindikaattoreista ja sosiaalisista indikaattoreista, niin ne eivät millään tavalla edusta todellisuutta ja realiteetteja, joten niin, en minä vastusta indikaattoreita, mutta minulla on lieviä epäilyksiä. Joten keskustelemme tästä vielä asiasta erityisesti Dronin kanssa, joka tämän, tätä tarkistusta ehdotti ja pohdiskelemme asiaa. Thank you very much. Kiitoksia. Tämän asian käsittely päättyy ja nyt puheenjohtajaksi tulee Rava Hypner. Hän saapuu juuri. Hän voi nyt myös kertoa puheenjohtajan ilmoitukset. I'm sorry, we just had the meeting with... Uh, meillä oli juuri Koreper-kokous vaalilaisten sen myöhässä. Haluaisin kertoa teille koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä 29. lokakuuta pidetyssä kokouksessa. Ensinnäkin nimityksistä koordinaattorit päättivät nimittää Ramon Hauregin esittelijäksi oma, oma mietinnöksi sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa sen potentiaalihaasteet. Pascal Durand sitten vihreistä nimitettiin esittelijäksi Afkon mietintöön tai lausuntoon äh, budjettivaliokunnalle vastuuvuokos 2014 on yleinen äh, budjetti neuvosto ja Eurooppa-neuvosto ja myöskin koskien viime vuoden budjetin toimeenpanoa. Ja sitten EPP antaisi tiedon afko lausunnon laatiosta Liben mietintöön EUn perusoikeuskirjasta. Suositettiin myös, että, että koskien mietintöä, jota haettiin valiokuntien puheenjohtajakokouksesta aika pitkä aika sitten ja tuli jälleen otsikko nimenmuutosehdotus. Päätettiin, että nykyinen otsikko pitäisi jättää sellaisekseen ja sitten sen kautta tämä lähetettäisiin hyväksyttäväksi Ekonon siinä asiassa mukana oleva valiokunta Siis äh, demokraattisen vastuuvelvollisuuden parantaminen eurooppalaisessa hallinnoinnissa ja äh, toimijoiden haasteet. Sitten on saatu kirje Lamassuurilta taksivaliokunnan puheenjohtajalta koskien joidenkin ylikansallisten yhtiöiden yhteistyöhalun puutetta taksivaliokunnan työn puitteissa veropäätöksistä ja olemme päättäneet koordinaattorin kokouksessa että kirje tai kirjeen esille ottamat asiat pitäisi tulla keskustelun kohteeksi työryhmässä, joka käsittelee työjärjestystä ja mahdollisia työjärjestyksen muutoksia. Koordinaattorit harkitsivat myös sitä, että asia pitäisi käsitellä myös eh, herra Gigoldin mietinnössä, joka koskee avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja EU-toimielinten integriteettiä. Kiefer Hofstadtia informoitiin asiasta, tai puheenjohtaja ilmoitti, että hän voi ottaa tällaisia asioita esimerkiksi eh, esille myös neuvotteluissa paremmasta säädöskäytännöstä. Sitten on tullut päätöslauselmaehdotuksia useita, niin koordinaattoreiden ehdotus on seuraava. Ensimmäinen päätöslauselma yhdistyneestä kuningaskunnasta, äh, kansanäänestyksestä EUn, EUsta lähtemisestä. Tätä pitäisi käsitellä mieti, Afkon mietinnössä, jossa esittelijänä on Verhofstadt ja sen otsikkona on mahdolliset kehityskulut äh, nykyisessä toimielin rakenteessa. Sitten viestintämenoista ja päät- siitä koskevasta päätöslauselmasta. Sinne ei ole mitään autonomista jatkotointa, vaan tämä lähetetään kontvaliokuntaan, joka mahdollisesti oman toimivaltansa puitteissa harkitsee asiaa. Sitten syrjivä äh, kohtelu liittoutumattomia jäseniä koskien. Tämäkin menee ROP-työryhmään harkintaan ja sitten päätöslauselma toimielinten paremmasta avoimuudesta. Tästäkään ei ole jatkotoimia. Päätös, päätös tehtiin ja tämä asia otetaan käsiteltäväksi Kiikoldin mietinnössä avoimuudesta. Jos ei ole vastalauseita näihin koordinaattoreiden suosituksiin, niin pidän niitä myöskin valikunnan hyväksyminä. Haluaisin myös kertoa teille, että koskien vierailua tuomioistuimeen, niin suunnitelma on se, että tämä vierailu järjestettäisiin toivottavasti keskiviikkona 27. tai 28. torstaina tammikuuta aikaisin ensi vuonna ja saatte tästä etukäteen tiedon. Nyt täytyy sitten odottaa aloittaa kello 10 alkavia äänestyksiä, mikä tarkoittaa, että keskeytän kokouksen noin 5-6 minuutiksi. Kiitos. Dear colleagues, I would like to start the vote. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa äänestyksen. Kolme asiaa käsiteltävänä äänestysmenettelyssä. Ensimmäinen se, mistä keskustelittekin. Ramon Hauregin asiakirja haluaisin kertoa teille, että yhteistyöasiakirjan poliittisesta suunnasta äänestetään, jossa Afkona vahvistamme halun tarttua tähän neuvoston sopuun ja annetaan valtuutus esittille jatkaa yhteydenpitoa neuvoston kanssa tässä esineuvotteluvaiheessa ja myöskin komission kanssa, jotta voidaan valmistella jatkotoimet neuvottelutiimille, jotta voidaan alkaa viralliset neuvottelut. Ihan vain kertoakseni teille että viralliset neuvottelut ovat jälkeen, kun me olemme tehneet äh, valtuutuspäätöksen ja sitten äh, neuvottelutiimin perustamisen, mikä on sitten sen jälkeen, kun neuvostolta tulee vahvistus siitä, että ovat valmiita neuvottelemaan meidän kanssamme siltä perustalta, mitä on. Eli haluaisin kysyä, että äänestättekö tämän puolesta? kuka ei ole keskellä, on siellä ja täällä. Eli kysyn, että kuka on sen puolesta, että annetaan tuki Ramon Haurigille tässä asiassa. Vastaan, että ei ketään tyhjää, ei ketään. Eli Ramon sait sen, mitä pyysitkin. Sitten toinen äänestysasia. Se on Paolo Rankelin lausunto euroolista kansainvälisessä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja elimissä. Okay, can we can we start vote? Niin, voimme alkaa äänestyksen. Kompromissi A puolesta. A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tarkistamme kolmosen. Äänestys alkaa. No. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tarkistamme nelosen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98. Puolesta vastaan. Vitonen tarkistetaan. Äänestys alkaa. Teemme parhaamme, yritämme tässä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi siinä on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Taitaa olla sama tulos, mutta en ole varma. Valitettavasti ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. 98. Myöskin sitten koneellisesti välittömästi toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Sitten kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten mennään kompromissiin C puolesta. Ei kun tässä onkin kohta kohdalta. Kompromissi C ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. 11. Tyhjää hyväksytty. 12, siinäkin kohta kohdalta ensimmäinen osa tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Kuka puolesta? 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta, 18 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty taitaa olla. Tarkistetaan 25, tarkistetaan 25. Äänestys päättyy. Päättyy. Teri, mitä nyt tapahtuu? 26 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta varmuuden vuoksi. 26 äänestys alkaa. 26 tarkistamme. Päättyy. 97 hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tarkistamme myös 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87. 28 puolesta vastaan. Tarkistamme 28. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan. Tarkistamme 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 97. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 44 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty 88. Toinen osa puolesta raukeaa. Toinen osa raukeaa. Sori, 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tarkistamme 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan. Tarkistamme 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 98 hyväksytty. 50 puolesta. Tarkistamme 50. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 99 hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 13 ja vastaan kolme, joten onnittelut Paolo. Sitten haluaisin kertoa, että delegoiduista säädöksistä oli menettely, joka liittyy Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisterin sisältöön ja toimintaan. Ja sitten delegoidun säädöksen sisällöstä oli määräaika kommenttien esittämiselle erotukselle ja varhaisille vastalauseille. 105 artiklan mukaisesti 29. lokakuuta määräkä meni umpeen, eikä vastalauseita tai mitään hu- muitakaan suosituksia tullut, mikä tarkoittaa, että AFK-valiokunta ei esitä päätöslauselmaa asiasta, mutta kuten tiedätte, niin aina toistan, että poliittisten ryhmien osalta on vielä mahdollisuus siihen, että 40 jäsentä vielä voi esittää vastalauseen täysistunnossa, siis on tasolla, joten äänestykset on hoidettu. Valitettavasti täytyy pitää jälleen tauko, koska äänestämme liian nopeasti. Odotamme ja aloitamme sitten kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa kello 10.30, joten Pyytäisin tätä kokouksen keskeyttämistä 10.30 asti. Amen. Niin.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

Uh, dear colleagues, I... Hyvät kollegat, haluaisin, että istuutuisitte. Ne ihmisethän eivät kuule vaikka sen Richardsia istumaan. Niin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Olen kovin tyytyväinen, koska olemme uuden perinteen AFKO-valiokunnassa. Minulle kerrottiin, että valiokunnan historiassa ei ole pidetty kokouksia kansallisten parlamenttien kanssa. Olemme kovin ylpeitä, että saimme hyväksyn tänne tähän ja että hyväksyitte kutsumme. Kiitos kaikille, jotka kansallisista parlamenteista ovat tulleet. 13 parlamenttia on edustettuna. Toivotan tervetulleeksi Mark Angelin, joka tulee Luxemburgista, puheenjohtajamaasta. maasta edustaa puheenjohtajamaata, mutta Luxemburgin parlamentissa hän on puheenjohtajana valiokunnassa, joka käsittelee äh, ulkoasioita, puolustusasioita ja Eurooppa-asioita tai puolustusyhteistyötä, maahanmuuttoa edustajahuoneessa. Ja sitten tervetuloa myös ministeri Niklas Schmidt taitaa olla tunne, että kova työ on päättämässä, mutta Luxemburgin puheenjohtajakausi vielä kuitenkin on, ja se täytyy käyttää hyväksi viimeiseen hetkeen asti. Kiitos kovasti ministeri, että tulitte paikalle. Toivoimme myös, että ensimmäinen varapuheenjohtaja komissiosta, hän halusi tulla tänne, mutta oletettavasti eilen illalla hänet kutsuttiin Ankaraan hätäkokoukseen – Kuten tiedätte, nyt on tärkeät neuvottelut meneillään meidän EU-välillä ja Turkin hallituksen välillä. Ja hänen täytyy mennä sinne. Mutta meillä on johtaja Pascal Jardini komissiosta, joka edustaa ensimmäistä varapuheenjohtajaa. en halua sitten muita tervetulleeksi erikseen, kun joku ei aina mainitsematta, mutta kaikki yhdessä. Mutta mainitsisin Norja ja Turkin kollegat, he ovat äh, sieltä parlamenteista myöskin joukossamme. Mielelläni näin heidät täällä. Haluaisin myös kertoa teille, että olemme saaneet äh, Lordin Boswellilta kirjeen, joka on Eurooppa-asianvaliokunnan puheenjohtaja ja ylähuoneesta. Itse asiassa hän kirjeessä ilmaisee huolensa, että kokouksemme osan yksi keskustelussa pitäisi keskustella myös EU-virastojen parlamenttien välisestä valvonnasta, joten äh, puheenvuoron voivat käsitellä muutakin kuin toimielimiä. Voidaan käsitellä myös virastoja, jos tällainen tarve on. Olemme saaneet myös toisen kommentin Lordi Tim Bosvelilta, joka lähetettiin myös kaikille kokouksen osallistujille, joka on kommentti, joka tulee kolmikantakokouksesta. Alahuoneen ja ylähuoneen ja sitten sitten UK parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenten kokouksesta. Se pidettiin 5. marraskuuta. Siitä on sitten asiakirja, joka haluttiin teille jakaa. Miksi tänään tapaamme? Varmaan kaikki tietävät, koska nyt ajat ovat vaikeat myöskin Euroopan unionissa, mutta parlamentin jäseninä meidän täytyy nähdä myös pidemmälle kuin nämä jokapäiväiset pienet taistot. Meidän täytyy tarkastella myös toimielin kehystämme, missä määrin se mahdollistaa sen, että voimme vastata kaikkiin haasteisiin, joita tulee. Sen vuoksi halusimme, että myöskin te keskustelette kanssamme. Brokin ja Bresson mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin toiminnan parantamista, niin että Lissabonin sopimuksen koko potentiaali käytetään. Ja myöskin sitten Verhofstadtin mietintö, jota valmistellaan mahdollisesta toimintarakenteesta ja sen tulevaisuudesta ja sen mahdollisista muutoksista. Tämä kaikki liittyvät haasteisiin, joita kohtaan menevät, paljastuvat heikkouksia, mutta myöskin tarpeen tarkastella läheisesti toimielin toimilimiin liittyviä välineitä toimielinten hallintokapasiteettia, jossa e ottaen huomioon ei pelkästään tehokkuuden ja vaikuttavuuden, vaan myöskin demokratian legitimiteetin ja vastuuvelvollisuuden päätöksentekoprosessissa. Kaksi osaa. Aamulla keskustellaan toimielinten kehityksestä unionissa ja toinen osa, iltapäivän osa, Siihen liittyy kuulemistilaisuus, se pyhitetään parlamentin valvontaan, parlamentaariseen valvontaan. Ja äh, valvonnan kohteena on tässä hallinto. Nyt aloittaisin niin, että kolme sattumalta miestä saa puheenvuoron. Siis meitä ei aina tyydytä sieltä puhuja korokkeella on aina miehiä, mutta hänet tulevat edustamistaan toimielimistä. Ensin Mark Ansel, joka on siis Luxemburgissa valiokunnan puheenjohtajana. Mark, saatte puheenvuoron ja toivomme, että pääpuhujat eivät ylitä 10 minuuttia puheessaan. Niin, eli tiedoksi vain tämä puheaikarajoitus. Woman and the Kiitoksia <clears throat> kovasti Danuta, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös kollegoita siitä, että järjestitte tämän kokouksen. Tämä on erittäin tärkeä hetki Euroopan unionille, kun sillä on edessään useita poliittisia haasteita. Euroopan unionin instituutiot ja tämä parlamenttien välinen vuoropuhelu, niitä on sopeutettava edessä olevien haasteiden mukaisiksi. On hienoa, että Euroopan parlamentti haluaa ottaa kansalliset parlamentit mukaan tiivistettyyn poliittiseen keskusteluun erityisesti kun otetaan huomioon Rova Bresson ja työasiakirja Ferrostatin mietintö ja myös se työ, jolla halutaan parantaa lainsäädäntöä. Tällainen vahvistettu keskustelu on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit joutuvat kohtaamaan sen tosi asian, että perussopimuksen muuttaminen ei ole mahdollista tulee lähitulevaisuudessa. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että meillä on monia syitä parantaa Euroopan instituutioiden toimintaa ja sitä, kuinka Euroopan unionin oikeutta täytäntöön pannaan. Toiseksi me lienemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kun puhutaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooleista, niin niitä tulisi vahvistaa pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Ja tästä syystä poliittinen vuoropuhelu sinään ja parlamenttien välillä ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötämme, jotta saamme paremmista parlamentaarista valvontaa hallitusten, komission ja neuvoston suuntaan. On tärkeää, että toimivaltoja ei sekoiteta keskenään, vaikka päällekkäisyyttäkin on. Meillä on yhteisiä mahdollisuuksia, meillä on myös paljon yhteistyömahdollisuuksia parlamentin, parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken. Ja Tästä haluaisinkin tänään puhua, koska olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välillä voi myötävaikuttaa siihen, että saadaan legitiimimpi Euroopan unioni. En ole koskaan uskonut siihen, että Euroopan unioni kärsii demokratiavajeista, mutta meidän täytyy tuoda EU lähemmäksi kansalaisia, ja tässä kohtaa kansallisia parlamentteja tarvitaan. Juuri tästä syystä tarvitaan parempaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Parlamentaarista, kun ajatellaan Luxemburgin puheenjohtajakaudella tätä parlamentaarista ulottuvuutta, niin me haluamme olla mukana eurooppalaisissa asioissa, otamme yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa vakavasti ja olemme pidäneet sitä hedelmällisenä meidän täytyy ottaa Euroopan, on myös tärkeää, että kansalliset parlamentit ottavat Euroopan roolin vakavasti niin, että voidaan syventää poliittista dialogia ja parantaa kansallisten parlamenttien roolia subsidiariteetti huomioon ottaen. Minun puheenjohtajakaudellani kaksi COSAC-kokousta ovat jo käsitelleet näitä asioita heinäkuussa ja lokakuussa. Tuolloin meillä oli työryhmä muun muassa keltaisen kortin ja vihreän kortin käytöstä. Kolmas eh, COSAC-kokous järjestetään eh, reilun viikon kuluttua ja sielläkin käsitellään instituutinallisia kysymyksiä. Olen iloinen siitä, että Luxemburgin puheenjohtajan eh, kohtajakaudella artikla 13 konferenssi on hyväksynyt asiakirjaa. Me olemme yhtä mieltä keltaisen kortin menettelystä. Nämä kaksi COSAC-sopimusta ovat osoittaneet, että suurin osa parlamenteista on sitä mieltä, että keltaisen kortin menettelyä täytyy muuttaa ja parantaa ilman perussopimuksen muuttamista. Olemme myös sitä mieltä, että komission täytyy ponnistella enemmän, jotta saadaan enemmän jotta saadaan laadukkaampia ja oikea-aikaisempia vastauksia kansallisten parlamenttien pyyntöihin. Mitä tulee vihreisiin kortteihin ja se, niiden rooliin poliittisen dialogin vahvistamisessa, meidän täytyy tarkastella menettelytapaan liittyviä kysymyksiä joustavasti. Tulemmekin ehdottamaan uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Muistuttaisin teitä kolmesta aloitteesta, joita voitaisiin pitää vihreän kortin ansiona. Ensinnäkin House of Lords – Boswell, joka on läsnä täällä, on tehnyt aloitteen elintarvikejätteestä. Se sai 17 parlamentaarisen kamarin hyväksynnän yli 30. Toinen, mm, siihen komissio vastasi myönteisesti pari päivää sitten. Toinen vihreä kortti tuli latvialaisilta kollegoilta ja se käsittelee audiovisuaalisia palveluita koskevaa direktiivejä. Ja kolmas tuli esitettiin siitä, mikä on yritysten yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vastuu, ja se vastaanotettiin Ranskan kansalliskokouksesta. Meillä tulisi olla jonkinlainen minimikynnys, takaraja ja, ja muita sääntöjä, jotka liittyvät vihreän kortin käyttämiseen. Näistä tullaan keskustelemaan Luxemburgissa kosakokouksessa ensi viikolla. Lisäisin vielä, että mitä tulee vihreän korttiin, olisi hyvä, jos myös Euroopan parlamentti voisi olla mahdollisuuksien mukaan mukana menettelyssä. Tietenkin Euroopan parlamentilla on jo 34 artiklan SEUT-sopimuksesta mukaan oikeus esittää komissiolle pyyntö tehdä lakiehdotus. Mutta mikä tahansa vihreä kortti, jota myös Euroopan parlamentti tukisi, niin se olisi vielä toimivampi. Ennen kuin teen johtopäätöksiä, hyvät kuulijat, haluaisin onnitella Bressoa ja Broxia Brokkia tästä työasiakirjasta ja sanoisin pari sanaa toimielinten välisestä sopimuksesta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Työasiakirjassa tunnustetaan se, että on tarve syventää EUn toimintaa, parantaa sen toimintaa, kun ajatellaan kuinka paljon meillä on haasteet, ilmastonmuutos, rahoitus- ja talouskriisi, maahanmuutto-ongelma. Meidän täytyy parantaa taloudellista hallinnointia ja e-, erityisesti sosiaalista, sosiaalista ulottuvuutta siinä on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti voi olla paremmin mukana ja kansalliset parlamentit voivat olla paremmin mukana näissä keskusteluissa ilman perussopimuksen muuttamista. Voi toki olla, että perussopimusta täytyy vielä muuttaa. Kaikkia mahdollisuuksia täytyy pohdiskella. On tärkeää aloittaa keskustelut jo täällä ja tänään pyrkiä löytämään ratkaisuja niin paljon kuin se on mahdollista, jotta EU voi vastata tärkeimpiin haasteisiin, niihin haasteisiin, jotka jo mainitsin, mutta myös sellaisiin asioihin, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien asioihin, viittaan esimerkiksi talouden ohjausjaksoon ja niin edespäin. Kun puhutaan talouden hallinnasta, niin kansallisilla parlamenteilla on aivan samankaltaisia ongelmia kuin Euroopan parlamentissa. Usein hallitukset syrjäyttävät meidät erityisesti silloin, kun kan, hallit, hallitusten väliset keskustelut käydään e, tavallaan EU-asioiden ulkopuolella, ajattelen tässä vaikka ISM ja fiskaaliasioita. Tämä työasiakirja tullaan esittelemään myöhemmin tänään aamupäivällä, mutta korostan kuitenkin parlamentin, parlamentin roolia. Kun ajatellaan työasiakirjan kohtaa yhdeksän, niin olisi hyvä, jos jos otettaisiin huomioon Lissabonin sopimuksen artiklat 5 ja 2 ja perussopimuksen pöytäkirjat 1 ja 9, niin myös Kosakin, roolia tulisi, Kosakin rooli tulisi mainita eksplisiittisesti tässä yhteydessä. Mitä tulee parlamenttien väliseen yhteistyöhön, kun ajatellaan kohta 90, niissähän sanotaan, että ei tulisi olla minkälaisia yhteisiä parlamentaarisia päätöksentekoelimiä. Ehkä olisi parempi käydä keskustelua, jopa alustavia keskusteluita sellaisilla foorumeilla, joissa parlamentit käsittelevät näitä kysymyksiä, erityisesti kun puhutaan EUn puhemiesten kokousta, joka valvoo kansallisten parlamenttien EU-toimia niin, että kaikki EUn parlamentit voisivat vaihtaa mielipiteitään tästä erittäin tärkeästä asiasta avoimesti. Meidän keskustelumme tänään ei varmastikaan vielä yksin riitä, erityisesti kun kansallisilla parlamentilla ei ollut kauheasti aikaa, tuskin kymmentäkään päivää, työpäivää analysoida tätä asiakirjaa, työasiakirjaa. Me, meillä ei ollut aikaa keskustella tästä asiakirjasta valiokunnissa tai täysistunnossa, jotta voisimme asianmukaisesti myötä vaikuttaa tähän keskusteluun, johon meidät on kutsuttu osallistumaan. Mutta äh, tällainen niin kutsuttu non-paper, joka on joka koskee parempaa lainsäädäntöä ja jonka Danita Hübner on lähettänyt Schulzille, niin siinä kyllä suhtaudutaan myönteisesti kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin suhteisiin. Olen yhtä mieltä siitä, että toimivaltoihin ei pitäisi puuttua. Olen yhtä mieltä siitä, että komission täytyy antaa yksityiskohtaisemmat perustelut subsidiariteettiperiaatteelle. Olen yhtä mieltä siitä, että että kun ajatellaan subsidiariteettiperiaatteen eh, valvontaa, niin se, sen parantaminen sen olisi tervetullutta. Ja olen myös eh, sitä mieltä, että tulisi keskustella siitä, josko toimielinten välinen sopimus on oikea paikka eh, päättää kansallisten parlamenttien mukanaolon vahvistamisesta. Ja lopuksi olen, yhtä mieltä, olen sitä mieltä, että meidän tulisi yhdessä pohtia sitä, miten voimme syventää poliittista dialogia, kuten tänäänkin teemme. Tämä asia voitaisiin mainita myös tässä työasiakirjassa. Meidän poliittisen dialogimme vahvistaminen on erittäin tärkeää, ehkä kaikkein tärkeintä kansallisille parlamenteille. Ja me Luxemburgin parlamentissakin haluaisimme esittää aktiivisempaa roolia, kun puhutaan Euroopan lainsäädännön muuttamisesta. Alkuinnon jälkeen, kun Lissabonin sopimus oli astunut voimaan, niin me me, aivan kuten monet muutkin kansalliset parlamentit, olemme toistuvasti joutuneet tuntemaan, että subsidiariteettiperiaate, vaikka se onkin tärkeä, saattaa antaa sellaisen vaikutuksen, että, vaikutelman, että kansallisten parlamenttien rooli on vain tukea taustalta integraatiota. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että vihreä kortti ja parempi, syvällisempi poliittinen dialogi voisivat auttaa kansallisiakin parlamentteja ja omaksuma vahvempi rooli integraation syventämisessä. Ja tässäkin, tästäkin syystä haluan tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on tärkeää Luxemburgille, puheenjohtajavaltiolle ja meidän edustajan, edustajakokouksellemme. kokouksellemme. Toista vielä, että jos me haluamme parempaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, niin se ei voi toteutua, sitä ei voida toteuttaa ainoastaan Brysselissä ja Strasburgissa, vaan työn täytyy alkaa kotipuolessa. Poliittisella tasolla, puoluetasolla, esimerkiksi minun puolueeni järjestää kolmesti vuodessa ryhmäkokouksia kansallisten parlamentaarikkojen ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, mutta on erittäin tärkeää, että puolueiden puitteissa voimme mm, meillähän on esimerkiksi ulkoasianvaliokunnan järjestämä kuukausittainen kokous, johon kutsutaan, johon kutsutaan parlamenttien edustajia paikalle. Ja Strasburgin istunnon jälkeisenä maanantaina meidän kokouksissamme ei puhuta mistään muusta kuin siitä, että kuuntelemme nimenomaan Euroopan parlamentin kollegoita. Tämä on erittäin tärkeää, eli yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa on äärimmäisen tärkeää se on täällä toimielinten tasolla tärkeä, mutta se on tärkeää myös kotipuolessa. Ja kiitoksia, että kuuntelitte. Um, very much. We, we would, should be... Kiitos. Kaikki varmaan ansaitsevat uploadit, mutta ei tarvitse niitä antaa erikseen. Joten kiitos tästä ja sitten ministeri Schmidt. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, kansallisten parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet. Täytyy heti todeta, että totta kai Luxemburg on vastuussa puheenjohtajavaltiona ja minä olen äh, vastuussa suhteessa Euroopan parlamenttiin. Mutta minun pohdintani ovat osittain kyllä pelkästään henkilökohtaisia pohdintoja. Ei pitä, pidä ajatella, että puhuisin puheenjohtajavaltion nimissä. Nämä ovat pohdintoja, joita Luxemburgi puheenjohtajavaltiona esittää. Ja tällä tavalla haluaa myös tukea tätä pohdintaprosessia. Totta kai olen tyytyväinen siitä, että voin käyttää puheenvuoron tässä parlamenttien välisessä kokouksessa, kun käsittelemme unionin institutionaalista kehitystä ja parlamenttien ja Euroopan parlamentin roolia tässä yhteydessä. Suurella mielenkiinnolla luin työasiakirjat, jotka edustajat Bresso ja Brock ovat valmistelleet. Nämä asiakirjat tarjoavat meille mielenkiintoisia ja hyödyllisiä pohdintoja siitä, miten pohdintatyömme jatkuu unionissa. Täytyy muistaa myös Verhofstadtin oma raportti. Lähtisin liikkeelle seteraamalla tutkimusta, jonka saimme Bertelsmannin tutkimuslaitoksesta. Kyseessä ovat tutkimustulokset, joiden tulisi meitä kyllä kovasti hälyttää. 63 prosenttia vastaajista vahvistaa, että Euroopan tason politiikka ja politiikat, heidän mukaansa siis, on menossa väärään suuntaan tällä hetkellä. Tämä näyttäisi vahvistamaan euroskeptisen suuntauksen jäsenvaltioissamme Euroopan unionissa. Ja näyttää siltä, että tämä on aika lailla vahva suuntaus. Tämä on siis huono uutinen, mutta tähän liittyy myös hyvä uutinen. 60 prosenttia, hieman ylikin 60 prosenttia euroalueen maista katsoo, että tulisi vahvistaa taloudellista ja poliittista integraatiota unionissa. Euroopassa siis käydään todellista keskustelua politiikan sisällön luonteesta. Tämä on aivan normaalia demokratiassa. Voimme kyseenalaistaa, voimme keskustella politiikan suuntauksista, ovatko ne oikeita vaikka eivät. Ja suurinta osaa eurooppalaisista yhdistää se vakaumus, että ensinnäkin Euroopan integraatio on välttämätöntä ja toisaalta taas he toivoisivat, että integraatio olisi poliittista ja taloudellista ja se olisi vahvempaa unionissamme. Kansalaistemme, eurooppalaisten toive siitä, että saisimme vahvemman Euroopan, Euroopan, joka olisi kykenevämpi toimimaan ja vastaamaan suurin haasteisiin. Kun nyt puhumme haasteista tänä päivänä, niin tiedämme todella, mistä on kyse. Ei kulu viikkoakaan, etteikö, etteivätkö haasteet kasvaisi. Onpa sitten kyseessä maahanmuuttohaaste, terrorismihaaste, turvattomuushaaste Euroopan unionin ympärillä. Kun katsomme naapurustoamme, niin havaitsemme välittömästi, että Euroopan ympärillä on suuria huolia ja todellisia uhkia. Kun pohdimme sitä, miten voimme vastata Euroopan kansalaisten toiveeseen siitä, että vahvistetaan poliittista ja taloudellista integraatiota, niin on hyvä aloite, että todella kutsutaan koolle kansalliset parlamentaarikot ja Euroopan parlamentin jäsenet pohtimaan näitä kysymyksiä. Ei tarvinne muistuttaa kansallisten parlamenttien merkityksestä jäsenvaltioille totta kai, mutta myös Euroopan tasolla. Artikla 12 perussopimuksessa toteaa selkeästi, että kansalliset parlamentit osallistuvat aktiivisesti unionin hyvään toimintaan. Niillä ei ole vain tällaista perifeeristä merkitystä, jota aina silloin tällöin kuullaan, vaan todellakin niillä on poliittinen rooli, suuri rooli. Ja juuri tässä kontekstissa, joka nyt on aivan erityinen konteksti, parlamenteilla on oltava tärkeä rooli. On myös selvää, että tässä pohdintatyössä, joka toivottavasti ja oletettavasti johtaa uuteen hallitusten väliseen konferenssiin tarvittaessa. Totta kai tässä prosessissa kansallisilla parlamenteilla on oleellinen rooli. Ne, jotka olivat mukana valmistelukunnassa, niin kun ajattelemme siinä yhteydessä kansallisten parlamentaarikkojen panoksia, niin nämäkin olivat merkittäviä. Sehän oli menestys. Ei sen takia, että minulla oli ilo osallistua valmistelukuntaan, mutta joka tapauksessa tätä roolia tulee korostaa. Euroopan parlamentin rooli luonnollisesti on kasvanut, sitä on vahvistettu ja laajennettu Lissabonin sopimuksella – koska Euroopan parlamentti on vastedes se paikka, jossa eurooppalainen demokratia käytännössä toteutuu ja heijastuu, niin totta kai tästä täytyy olla tyytyväinen ja iloinen. Kun ajattelemme sitä mahdollisuutta, että perussopimuksia tarkistettaisiin, niin täytyy lähteä siitä hypoteesista, että nykyinen oletus ei ole lopullinen. Täytyy olla mahdollisuus myös sopeuttaa, sopeutua, tehdä parannuksia tilanteen vaatimalla tavalla, jotka on hyvin suunniteltu. Tämä näkyy myös kahdessa kertomuksessa, raportissa, jotka käytössämme ovat. Meillä on tässä vielä paljon liikkumavaraa. Ensinnäkin sen takia, että institutionaalinen kehitys voi nopeutua, sitä voidaan parantaa käytännön tasolla. Tämä valiokunta on todiste siitä, miten yhteistyötä voidaan kehittää eurooppalaisessa puitteistossa. Voimme viedä tätä kehitystä eteenpäin koskematta perussopimuksiin. Toki tämä vaatii vuorovaikutusta eri instituutioiden välille, välillä, ja tätähän me juuri tänään pyrimme edistämään näissä keskusteluissamme. Tarkoitus ei ole muuttaa perustamissopimuksia. Se ei ole meidän toimivaltuuksiemmekaan puitteissa ensinnäkään. Mutta kun katsomme, miten instituutiot, neuvosto, parlamentti ja komissio voivat paremmin tehdä yhteistyötä, käydä vuorovaikutusta ja miten voimme päästä siihen tilanteeseen, että saamme parempaa lainsäädäntöä Eurooppaan, niin Väistämättä tarvimme kolmen toimielimen yhteistyötä ja myös lakia säätävien toimijoiden yhteistyötä, jotta hallinto on parempaa. Täytyy myös perehtyä siihen, tarvitaanko sopeutuksia perussopimusten tasolla. Tämä käy ilmi myös näistä kertomuksista. On tutkittava kaikkia mahdollisuuksia, jotta joita nykyinen sopimus meille tarjoaa. Meillähän on valtavasti hyödynnettäviä mahdollisuuksia vielä olemassa. Kun ajattelemme vaikkapa maahanmuuttoa, kun käsitellään maahanmuuttokysymystä, niin eihän tämä ole kysymys, johon perussopimus meille ei antaisi käytettävissä käyttöön välineitä. Meillä on olemassa välineitä. Poliitikkojen täytyy käyttää niitä, jotta päästään kohti yhteistä politiikkaa. kun ajattelemme myös Euroopan turvallisuutta, niin tilanne on samankaltainen. Yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa on hyvin tärkeää tällä alalla. Sitten aivan sananen eräästä aiheesta. Totta kai täytyy säilyttää johdonmukaisuus institutionaalisessa rakenteessamme. On jopa pyydetty, vaadittu tai ehdotettu, että suoraan parlamentit otettaisiin mukaan, kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan lainsäädäntöprosessiin Euroopan tasolla. Kansalliset parlamentit ovat mukana toisiaisuusmenettelyn kautta. Ja näin ollen kansallisilla parlamenteilla on huomattava vaikutusmahdollisuus. Mutta nyt ei voida tehdä kansallisista parlamenteista ikään kuin kolmatta lainsäätäjää tähän eh, Euroopan tason lainsäädäntöprosessiin. Neuvostolla ei oikeastaan olisi sitten mitään tehtävää. Tämä ehdotus, tämä vaatimus, tiedätte mistä se tulee, mielestäni on aivan epäjohdonmukainen institutionaalisen eh, puitteiston ja rakenteen kanssa, joka meillä on olemassa. No sitten kaksi aivan erityistä kysymystä, joita haluan käsitellä. Ensinnäkin euroalue. Kun ajattelemme sitä, että euroaluetta on vahvistettava, on mietittävä tiettyjä järjestelyjä. Euroalueen hallintoa voidaan parantaa. Meillähän on käsittelyssä jo viiden puheenjohtajan tekemät ehdotukset. Ja nyt komissiostakin 21. lokakuuta on saatu asiakirja ehdotuksineen, mutta minusta tulisi mennä vielä pidemmälle. Euroalueen suvereenisuuden jakoa täytyy edistää ja edesauttaa. Me kaikki olemme kokeneet suuren kriisin, kun ajattelemme niitä vastauksia, niin sitä toimintaa, jota hätää improvisoiden on tarjottu ratkaisuksi. Me tarvitsemme hallinnon vahvistamista euroalueelle. Ja sitten sosiaalinen ulottuvuus on niin ikään integroitava euroalueen hallintoon. Sen takia hallintoa on tasapainotettava niin, että luotaisiin tällainen euroryhmä hoitamaan sosiaalista ulottuvuutta, mutta ei tämä vaadi perussopimuksen muutosta. Se voidaan toteuttaa käytännön järjestelyillä. Totta kai kyse on myös budjetti- ja finanssipoliittisesta kapasiteetista, jota tarvitaan euroalueelle. Siinä me tarvitsemme perussopimuksen määräyksiä. Tässäkin olemme tietoisia siitä, että ei voi olla rahapoliittista unionia, jos ei ole tällaista budjettimahdollisuutta mahdollisuutta toimia. Kyse on budjetti finanssipolitiikan toiminnan rahoituksesta. On oltava rahoitusmahdollisuudet tämän kapasiteetin taustalla. Tiettyjen hallitusten välisten sopimusten integroiminen on tärkeää, mutta ei se nyt ole niin tärkeää kuin voisi ensin katsomalta olettaa. Kyseessä on totta kai demokraattinen legitiimiys euroalueella. Toisaalta parlamentaarinen valvonta kansallisissa parlamenteissa ja totta kai myös Euroopan parlamentissa, jonka tulisi olla entistä enemmän mukana myös eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Ja lopuksi sosiaalisesta pöytäkirjasta. On todella vaatimus saada tällainen aika monimutkaiseksi, koska nyt elämme epävarmuudessa toisaalta sen suhteen, mikä tilanne on neljässä vapaudessa, ajattelemme sisämarkkinoiden toimintaa. Sitten meillä on sosiaaliset vaatimukset ja sosiaaliset perusoikeudet. Nyt kun komissio edistää sosiaalisen pilarin ajatusta, niin täytyisi selkeyttää, mikä on tämän sosiaalisen pilarin merkitys suhteessa neljään perusvapauteen. Emme voi kestävästi jättää tuomioistuimen tehtäväksi, vaikkakin totta kai ihailemme tuomioistuinta suuresti. Emme voi jättää sille eh, velvoitetta ratkaista näitä kysymyksiä. Kyseessä ovat siis neljä vapautta ja toisaalta eh, ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet. Meillä on nyt uhkia edessämme sillä saralla, Sanoisin, että ensimmäisessä vaiheessa ja kiireellisesti on täytäntöön pantava se, mitä perussopimus mahdollistaa. Solidaarisuus on jo kirjattu perussopimuksiin. On mahdollisuuksia, joita ei ole vielä hyödynnetty, täytäntöön pantu. Nyt on edettävä näihin vaiheisiin. Artikla 42.7 on nyt mainittu. Meidän on mentävä nopeasti pidemmälle tältä osin. Katson, että solidaarisuuden on saatava tässä aivan ilmiselvä muoto. Ei voi olla solidaarisuutta, jota toiset toteuttavat, jotka antavat resursseja käyttöön, jotka toteuttavat toimia konkreettisesti. Jäsenvaltio, joka on sotilaallisesti toiminut tehokkaasti, eihän se tee kaikkea vain omaksi hyväkseen, vaan koko unionin eduksi solidarisuutta täytyy osoittaa ei pelkästään julkilausumilla ja kaunilla sanoilla, vaan myös konkreettisesti niin, että kyseessä on sotilaallinen avustus, ja jos se ei ole mahdollista, niin sitten on pohdittava sitä, että miten rahoituksen kautta voitaisiin auttaa. Ei voi moittia jäsenvaltiota siitä, että ei kunnioiteta äh, kasvu- ja vakaussopimusta silloin, kun kyseinen maa on ylläpitämässä koko Euroopan turvallisuutta. Kiitos. That, was, thank you very much for everything. Kiitos tästä puheenvuorosta mukaan lukien sen se, että poliittinen tahto saataisiin takaisin. Ajattelinkin jo, että se oli katoamassa, mutta saadaan takaisin. Kiitos tästä hyvin vahvasta visiosta, jonka esittelitte meille oikeastaan kaikista näkökohdista, myöskin koskien meidän työtämme täällä parlamentissa. Ja nyt sitten komissiosta johtaja Pascal Lardini. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin välittää pahoittelut ensimmäiseltä varapuheenjohtajalta Timmermanilta, ettei päässyt tänne aamulla paikalle, mutta hänet on kutsuttu kokoukseen Turkissa. Eilen iltapäivällä tuli kutsu ja kuten tiedätte, niin koko ajan keskustellaan toimintasuunnitelmasta Turkin viranomaisten kanssa ja hänen piti mennä takaisin keskustelemaan muutamasta hyvin tärkeästä toimintasuunnitelman osasta – Esitän muutaman huomioon tänä aamuna uuden komission ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista ja yritän siinä nähdä, että mikä on muuttunut. Ja tietysti kansallisten parlamenttien asia on vahvistaa, että onko muuttunut vai ei. Mutta komission puolelta me olemme kyllä yrittäneet saada muutoksia aikaan. Ensinnäkin, kun komissio astui virkaansa, se esitteli tämän mottonsa iso isoissa asioissa, pieni pienissä. Samaan aikaan se halusi muotoilla uusia suhteita kansallisiin parlamentteihin. Mitä se sanojen äh, lisäksi tarkoittaa? Se tarkoittaa, että meillä on ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka vastaa toimielinten välisistä suhteista ja erityisesti suhteista kansallisiin parlamentteihin. Se tarkoittaa, että tässä on jaettu vastuu kollegiossa – Meillä ei ole ikinä ollut niin paljon kokouksia kollegion jäsenten ja kansallisten parlamenttien välillä. Oli kyse sitten täysistunto- tai valiokuntatasosta. Nyt yli vuoden jälkeen meillä on ollut yli 200 vierailua ja kokousta komission jäsenten ja kansallisten parlamenttien välillä. Toinen asia on, että se, miten viestintää hoidetaan, kirjallista vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Ensimmäinen syyskuuta lähtien on otettu käyttöön uusi tapa vastata näihin perusteltuihin lausuntoihin ja myöskin lausun, muihin lausuntoihin, joita saadaan kansallisista parlamenteista poliittisen vuoropuhelun yhteydessä. Ja vastausta on nyt määrä olla paljon poliittisempia. Ensimmäinen varapuheenjohtaja allekirjoittaa ja sitten asiasta vastaava komission jäsen myös. Ja näiden vastausten liitteisiin on nyt sitten palautettu tekniset osatekijät, mutta kaikki kansalliset parlamentit saavat sitten myös kansilehden, jossa on poliittinen vastaus. Sitähän tarvitaan tai halutaan. Toukokuussa hyväksyttiin paketti paremmasta säädöskäytännöstä. Se sisältää useita osatekijöitä, joilla pyritään parantamaan kuulemisia etukäteen ennen kuin komissio ehdottaa lakiehdotuksia. Ja olemme kovasti rohkaisseet kansallisia parlamentteja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen tätä mahdollisuutta, että esittävät kommentteja ja argumentteja hyvin aikaisin lainsäädäntöprosessissa. Mielestäni suhteessamme on nähty kehitystä. Keltaisten korttien määrä on vähentynyt dramaattisesti. Viimeisen kahden vuoden aikana on ollut vain kaksi tapausta, jossa niitä on esitetty. Kaikki voivat tietysti tulkita äh, tätä lukua itse, että onko se subsidiariteettiperiaatteeseen viittaava, vai onko komissio parantanut juoksua vai onko muita tekijöitä, jotka ovat olleet, ovat vaikuttaneet. tietysti, että nyt kun uusien lainsäädäntöehdotusten määrä on pienentynyt, sekin selittää keltaisten korttien vähenemistä, mutta ei siinä määrin kuin sitä on nyt nähty. Sama pätee perusteltuihin lausuntoihin. 2013 niitä oli 88. Siis huolia esitettiin kansallisista parlamenteista, subsidiariteettiperiaatteesta viime vuonna 21. Ja tähän mennessä tänä vuonna olemme saaneet kahdeksan. Ja Mielestäni tämä on mieluumminkin positiivista kehitystä, koska samaan aikaan, että mitä enemmän tällainen positiivinen agenda kukoistaa, viime vuonna oli 600 kirjallista vuoropuhelua äh, poliittisessa vuoropuhelussa kansallisten parlamenttien kanssa. Ja viimeisin esimerkki on tietysti ollut ensimmäinen vihreä kortti tai 17 kansallisen parlamentin kommentit, jotka esitettiin komissiolle, jotta komissio tekisi ehdotuksen asiassa Kuten Timmermans on aiemmin Kosakille kertonut, niin komissio on myötämielinen vihreän kortimenettelyä kohtaan, koska se sopii perussopimuksiin. Silloin perussopimuksia ei tarvitse muuttaa. Ja kaksi, osatekijä ovat aika tärkeitä tässä yhteydessä. Ensinnäkin ajoitus. Siis vi, saamamme vihreät kortit, joita siis brittiylähuone tuki tuli oikeaan aikaan, koska komissio oli juuri työstämässä uutta lainsäädäntöpakettia kiertotaloudesta. Eli kommentit ei olisi voinut tulla parempaan aikaan. Ja tämä on hyvin tärkeää mekanismin relevanssin ja merkittävyyden kannalta. Toinen asia on tietysti äh, kamarien tai parlamenttien määrä, jotka aloitetta tukevat. 41 kamaria. Ja tässä lukumäärällä on merkitystä, koska mitä useampi kansallinen kamari äh, tukialoitetta osoitti, että on aitoa kiinnostusta kansallisella tasolla tiettyyn komission aloitteeseen, sitä suurempi sen painoarvo ja sitä, suuren, sitä enemmän komission täytyy kommentit ottaa huomioon. Ja olen tyytyväinen, että herra Angeli mainitsi, että komissio on vastannut äskettäin näihin ensimmäisiin kokemuksiin ja odotamme innolla, että näkisimme, että mitä nämä kaksi uutta aloitetta, joihin on lähdetty, niin menestyvätkö ne ja niin edelleen. Tietysti on joitakin yksityiskohtia, joita täytyy työstää kansallisten parlamenttien kesken kuka tukee vihreätä korttia, pitäisikö olla kynnys, mitä jos joku parlamentti haluaa vetää pois jotain aloitteesta tai lisätä jotain siihen, mutta tämä mekanismi ylipäänsä, niin aloite on kyllä ollut vaivan arvoinen. Tietty kirje, joka saatiin viime viikolla eräältä tietolta pääministeriltä, joka ehdottaa toista mekanismia ja tiettyä toista väriä kortille. Lopuksi sanoisin, että rohkaisemme kovin ja pidämme tervetulleena parlamenttien välistä koordinaatiota ja yhteistyötä. Tässäkin lukumäärä on tärkeä. Esimerkiksi pidämme oikein hyvänä tiettyjen kansallisten parlamenttien aloitetta yksilöidä komission työohjelmassa – mitkä ovat ehdotukset, jotka saattaisivat olla ongelmallisia sitten, kun ne itse asiassa tulevat esitellyiksi. Ja sitten yritetään ottaa yhteyttä vastapuoliin toisissa kansallisissa parlamenteissa ja sitten esittää yhteinen kanta komissiolle. Se on aika voimakas väline mielestäni. Rohkaisemme kovasti tähän parlamenttien väliseen yhteistyöhön hyvin varhaisessa vaiheessa prosessissa. Ja haluaisin päättää sanomalla, että Euroalueen hallinnoinnista komissio on hyvin aktiivisesti ja konkreettisesti lähtenyt mukaan keskusteluun. Olette varmaan lukeneet viiden puheenjohtajan raportin emun syventämisestä ja tiedät, että olemme ehdottaneet kaksi vaiheista työtä Atreteikonstaan ensimmäisessä vaiheessa ja sitten, että nähtäisiin, että mitä muutoksia voitaisiin realistisesti tehdä perussopimukseen. Sitten tällä välillä on myös esitetty hyvin kunnianhimoinen ehdotus ulkoisesta edustuksesta euroalueelle. Ja odotamme innolla keskustelua tästä asiasta tässä talossa ja myöskin neuvostossa, jossa olen, jossa siitä on esitetty jotenkin huolia sanoisin. Niin, tuemme parlamenttien välistä yhteistyötä ja pidämme hyvänä kaikkia aloitteita. Toivotamme ne tervetulleeksi. Tietysti, jos nykyisessä sopimuskontekstissa ja tietysti ottaen huomioon, että mitä vaikeita muutoksia on tehdä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kommentissa oli oikeastaan paljon optimismia. Kiitoksia myös kansallisten parlamenttien puolesta. Hyvät kollegat, nyt sitten keskustelemme ytimeen. Ennen kuin aloitamme, haluaisin vain kertoa yhdestä teknisestä asiasta. Kaikki, jotka tulevat kansallisista parlamenteista, teidät on kutsuttu lounalle. Se on jäsenten salongissa numero neljä. Eli olette tervetulleita tämän ensimmäisen aamusession jälkeen 12.30. En hyväksy valituksia Euroopan parlamentin jäsenten taholta. Sitten kaksi esittelijää, Mercedes Pressi ja Elmar Brock. Kuka ensin? Päättäkää te keskenänne. Mutta vain seitsemän minuuttia kullekin. Ja pyytäisin noudattamaan puheaikaa. Äh. Eh, I start? We, we start. Eh, niin? Minäkö aloitan? Selvä. Hyvää päivää kaikille. Puhun Italiaa. Tervetuloa kaikille ja kiitoksia, että otitte vastaan Euroopan parlamentin kutsun. Aloittaisin muistuttamalla niistä järkyttävistä tapahtumista Pariisissa, jotka kirvoittivat melkoisia tunteita meissä kaikissa ja presidentti François Hollande on myös vedonnut perussopimuksen artiklaan, jossa puhutaan muiden maiden solidaarisuudesta hyökkäyksen kohteeksi joutunut ää, maata kohtaan. Ja haluan myös viitata siihen artiklaan, jossa säädetään muiden jäsenten velvollisuudesta auttaa terrori-iskun kohteeksi joutunutta jäsenvaltiota. Eli Lissabonin sopimus on kyllä omiaan vastaamaan vaatimuksiin, jotka koskevat solidaarisuutta, viittaa esimerkiksi maahanmuuttajakriisiin, talouskriisiin ja myös tähän tällaiseen turvallisuustilanteeseen. No mikä nyt on tämän mietinnön sovellusala? No ensinnäkin Lissabonin sopimus sisältää sinässään jo paljon potentiaalia, joka mahdollistaa Euroopan unionia menemään eteenpäin integraation tiellä, vastaamaan haasteisiin, E, ilman, että perussopimusta täytyy muuttaa. Minkälaisista haasteista puhumme? No, e, esimerkiksi terrorismin vastaisesta taistelusta, maahanmuuttokriisistä, ilmastonmuutoksesta ja toisaalta myös emun heikkoudesta kansainvälisen kriisin yhteydessä kilpailukyvyn puuttumisesta ja sen sosiaalisista seuraamuksista monissa jäsenvaltioissa, tarpeesta parantaa sisämarkkinoita, erityisesti palvelu- ja digitaalialalla. Aloitan tästä talousulottuvuudesta. Talouskriisi ja valtioiden velkakriisi ovat osoittaneet, että, val, että, että taloushallinto on ongelmallista, se on tehotonta muun muassa Luxemburgin puheenjohtaja kaudella tästä on keskusteltu ja siksi meidän täytyy jatkaa niitä muutoksia ja uudistuksia, joihin on jo ryhdytty kansalaisten hyvinvoinnin tähden. Meidän täytyy saada päätökseen emu ja tehdä sen siitä demokraattisempi ja avoimempi. Meidän täytyy myös ottaa ottaa vakausmekanismi eh, käyttöön instituutiojärjestelmässä. Ja on erittäin tärkeää, että pohdittaisiin myös eurovyöhykkeen eh, syventämistä, integroitumista. Eh, on ajateltu, että olettaisiin käyttöön eurovyöhykkeen tase ja tällä tavalla voitaisiin ehkä lieventää kriisin vaikutuksia. Yhtenäismarkkinat, joka on Euroopan unionin tärkein saavutus, sitä, se täytyy säilyttää ja sitä täytyy suojella ja laajentaa. Ja kuten sanottu, niin meillä on myös mahdollisuus nyt perussopimuksen mukaan ö, ottaa huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus, koska EU e ei ole ainoastaan ö, talousliitto, vaan se on myös, ö, sen täytyy myös hyödyttää kansalaisia. Ja siksi meidän täytyy parantaa sosiaalista ulottuvuutta ja se on mahdollista. On, on mahdollista parantaa esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia, liikkuvuutta ja sosiaalisia oikeuksia. Muun muassa perussopimuksen, seut-sopimuksen artikloissa 152 ja 3 on tästä päädytty. Viittaan myös esimerkiksi yksittäisten jäsenvaltioiden minimipalkkakysymykseen. Kun ajatellaan ulkoista ulottuvuutta, puolustusta ja turvallisuutta, no syyttä näiden vahvistamiseen ovat mitä ilmeisimmät tällä hetkellä on tärkeää parantaa poikkeus, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on tärkeää, että tällä alalla Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä niin, että voidaan vastata tuleviin haasteisiin, joita yksittäiset jäsenvaltiot tulevat kohtaamaan. Euroopan unionissa meidän täytyy ottaa vastaan globaaleja haasteita ja siksi meillä onkin erilaisia ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa parempaan rajavalvontaan, ähm, pysyviin rakenteisiin, sellaisiin toimiin, jotka ovat mahdollisia jo nyt tämän hetkisen perussopimuksen äh, ansiosta. Kun ajatellaan instituutioiden äh, tilannetta, niin me olemme sitä mieltä, että että kun ajatellaan esimerkiksi neuvoston rakenteiden toimivuutta Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston niin kun ajat, e, neuvosto voisi tämänhetkisenkin perussopimuksen mukaisesti rajoittua yhteen muodostelmaan silloin, kun puhutaan säädännöstä ja sitten useampi muodostelmiin, kun ajatellaan valmistelevia kokouksia me olemme sitä mieltä, että tätä asiaa tulisi syventää, siitä tulisi keskustella. Ähm, tällaisissa äh, kokouksissa, joissa keskustellaan parlame, jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa, niin voi olla äh, hyvä puhua äh, uudistuksista ja muutoksista, mutta ennen kaikkea kun keskustelemme kansallisten parlamenttien kanssa, niin meidän tulisi vahvistaa itse tätä keskustelua, pohtia sitä, miten esimerkiksi vihreä ja keltainen kortti ovat toimineet tai ovat jät- olleet toimimatta. Ja viittaa myös siihen kirjeeseen, siis Cameronin kirjeeseen, Britannian pääministerin täytyy pohtia, miten neuvottelemme Ison-Britannian kanssa. Itse olen sitä mieltä, että vihreä kortti voisi toimia paremmin. Se, esimerkiksi tämänkin päivän keskusteluissa me voisimme pohdiskella sitä, miten me voisimme strukturoida näitä menettelyitä paremmin, jo, niin että niistä tulisi mahdollisimman selkeitä ja avoimia. No, no niin, lopetankin kohta tämän puheenvuoroni. Olen sitä mieltä, että yksi unionin päätöksenteon ongelmista liittyy äänestykseen, yksimielisyyssääntöihin tai määräenemmistösääntöihin. Tässä tekstissä puhutaan myös tästä, koska mielestämme olisi tärkeää käyttää enemmän määräenemmistöäänestyksiä. Ja tällä tavalla voitaisiin myös käyttää vahvistettua yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka haluavat syventää integraatiota. Kiitoksia vielä kerran, että sain puheenvuoron ja me olemme tietysti erittäin kiinnostuneita teidän näkemyksistänne esittelijöinä. Thank you. Kiitos. Elmar Brock puhuu seuraavaksi. Muistuttaisin vain teitä, jotka haluatte pitää puheenvuoron. On parempi, että palautatte tuon lomakkeen. Mä nopeasti niin nähdään tuo jäljellä oleva aika. Elmar Brock, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Rova Bresson ja minä olemme valmistelleet mietinnön näistä haasteista, joiden, joita eurooppalaiset kohtaavat globaalilla tasolla. Uskon, että EUn toimintatapa ja toimivaltuuksien pitäisi orientoitua sen mukaan, että millä tavalla voidaan vastata haasteisiin parhaiten. Se, että Lissabonin sopimus on sellainen, jonka mahdollisuuksia ei ole vielä äh, täysimääräisesti käytetty. Tämä on ilmeistä. Rova Bresson esitteli monia esimerkkejä. Aina meidät yllättävät kriisit emme ole niihin valmistautuneita. Sen vuoksi, että kun on vältetty hyödyntää ennaltaehkäisellä tavalla Lissabonin sopimuksen tarjoamia välineitä, jotta voitaisiin kriiseihin vastata. Näin oli, kun finanssikriisi tuli 2008 jos silloin meillä olisi ollut se välineistö, jonka puolesta nyt meidän on täytynyt viimeisen viiden vuoden aikana kovasti tehdä työtä, niin kriisi olisi ehkä ratkaistu halvemmin ja nopeammin tai olisi voitu estää. Maahanmuuttokysymyksessä ollaan jälleen tämmöisessä samassa tilanteessa. Aivan avuttomia. Vaikka mahdollisuudet valvontoihin ovat olemassa – Minun oma maani hylkäsi 11 vuotta sitten sen, että Balkanin maat olisivat alkuperämaita äh, turvallisia. Tai sitten viisi vuotta sitten, kun Italiassa oli Lampedusan ongelma, otettiin kiintiöt. Sitten me olimme Saksassa alun perin näitä kiintiöitä vastaan ja sitten nyt olemme sitten niiden puolesta. Kaikki tämä evättiin, vaikka sopimus antaa mahdollisuuden Pariisista, Lontoosta, Berliinistä, Amsterdamista, mistä vaan. Jos sanotaan, että tämä on toimivallan siirto EUlle, näin se muotoiltiin. Nyt sitten harmitellaan sitä, että tätä ei tehty. Eurooppa ei jälleen epäonnistunut solidaarisuudessa. Seuraava kohta. on se on tullut esille tiistaina. Presidentti pyytää artiklan 42.7 käyttämistä. Kukaan ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä, mitä se tarkoittaa. Lissabonin sopimus on ollut voimassa viisi vuotta tietääkseni. mikä työ ja koko tekee mitäkin, miten jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, ei edes EU. Mutta kuitenkin on ollut täysi yllätys ja ei ole avistustakaan. Tai sitten pysyvä rakenteellinen yhteistyöväline. Sellaisissa kriiseissä ne maat, jotka haluavat tiivimpää yhteistyötä ja ne, jotka eivät halua, eivät tule. Sekin on perussopimuksessa, että täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden erot täytyy ottaa mahdollisesti huomioon se, että sekin, että jotkut jäsenvaltiot ovat olleet Natossa. Kaikki on siellä sopimuksessa mukana, mutta ei ole tehty mitään sen puolesta. ...190 miljardia jäsenvaltiot laittavat puolustuksen enemmän kuin Venäjä. Meillä on kaksi kertaa enemmän sotilaita kuin amerikkalaisilla. Mutta valitettavasti emme voi sanoa, että aseistettuja. Meillä on armeijoita, joilla on 80 prosenttia overhead-kuluja, joilla on ihan avuttomia. Näin voidaan kuvata nykyinen tilanteemme. Mutta jos sitä puhuin, niin se on sitten eurooppalaisen kompetenssi, eurooppalaisten siirtämistä eurooppalaiselle tasolle toimivaltuutta. Niitä mahdollisuuksia, joita on, pitää vahvemmin toteuttaa. Kaikkihan ovat ratifioineet, jotta voidaan tehdä niitä asioita voidaan enää tehdä yksin. Tiedämme kaikki, että maahanmuutto kysymyksissä, ulkopoliittisessa turvallisissa haasteissa, terrorismin torjunnassa, ilmastonmuutoksessa ja, ja niin edelleen. Mikään yksittäinen jäsenvaltio ei voi enää näitä ongelmia voittaa, ei missään näissä kysymyksissä. eli Lissabonin sopimuksen puitteissa, kaikki kansalliset parlamentit ovat sen ratifioineet, niin sieltä täytyy yrittää löytää vastauksia niistä raameista. Se on koko poliittisen luokan kysymys. Olemme se siis sitten eurooppalaisessa tai kansallisessa parlamentissa, niin kansallisia kiinnostaa se, että nämä ongelmat ratkaista. Se on suhteellisen merkityksetöntä, että missä toimivaltuudet ovat mehän emme puhu sopimuksen muutoksesta, perussopimuksen muutoksesta, vaan sitä, mitä perussopimuksen puitteissa voidaan tehdä. Olen täysin tietoinen, että nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ei voida toteuttaa järkevää perussopimuksen muuttamista. Sen vuoksi kysymys siitä, että jos ajatellaan näitä ongelmia, jotka äsken mainitsin, niin ne pitää ratkaista yhteisellä politiikalla. Siihen kuuluu se, niin kuin eurossa on tehty, että täytyy vaalia Euroopan yhtenäisyyttä. Finanssipoliittisessa paketissa sopimuksessa on huomattu, että kaikki ovat hyväksyneet sen, että Euroopan unionin valuutta on euro. Yhdellä valtiolla on, teisellä valtiolla on opt-out, toisella opt-in. Kaikki muut ovat tämän säännön alla. Se, että tulisi uusia toimielinesteitä, kynnyksiä tai kieltää se, että euro ei olisi EUn valuutta. Opt-outista ei voi sitä perustella. Mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Haluaisin, että on yhtenäisyys EU:ssa eikä jaeta toimielinten kautta euroalueeseen ja muihin, että olisi ensimmäinen ja toinen luokka. Näin ei saa tapahtua. Ja näissä puitteissa mielestäni olemme tehneet ehdotuksia mietinnössä siitä, että miten kansallinen parlamentti, niin sitten valuutta- ja talousunionin jatkokehittelyssä täytyy ottaa mukaan ne vahvemmin. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Erityisesti ajatellen eurooppalaista tavoitepolitiikan ohjausjaksoa, koska täytyy tehdä selväksi, ja sekin on periaate mielestäni, että täytyy käsitellä tehtyjä päätöksiä niillä tasoilla, joissa toimivalta on, eikä tehdä seka, sekoisin näitä asioita. Ei se koskaan pysty toimimaan. Sen vuoksi ISM, jossa rahat ovat kansallisia rahoja, niin se on sitten kansallisten parlamentin toimivaltuus, eikä Euroopan parlamentin toimivaltuus. Mutta sitten muissa asioissa toimivaltuus voi olla Euroopan parlamentin toimivaltuus. Oli sitten kyse esimerkiksi Convergence Guidelines-asiasta, lähentämisen suuntaviivoista. Ja sitten täytyy saada aikaan myös parlamenttien välistä yhteistyötä. Nyt jatkokehittelyssä tai Lissabonin sopimuksen äh, soveltamisessa täytyy pitää huolta siitä, että pidämme yhdessä huolta siitä, että Euroopan unionin päätöksentekorakenteet ovat selkeämmät. Eli sen vuoksi on tärkeää se, jota Bresse sanoi, että saataisiin avoin läpinäkyvä neuvosto. Meillä on kaksi kamarijärjestelmää, kaksisessa, siis klassisessa mielessä. Siis yhteispäätös neuvosto ja parlamentin välillä. Ja neuvosto ei toimi kunnolla lainsäädännössä. Ei ole läpinäkyvää parlamentaarista prosessia niin kuin pitäisi toisessa kamarissa olla. Neuvosto voi tehdä työjärjestyksen yksipuolisen muutoksen. Ja kun keskustelemme kansalaistemme kanssa, niin on tärkeää, että tämän neuvoston metodin vuoksi perusteella kansalainen ei tiedä, että kuka mistäkin päätöksestä on vastuussa. Kansalliset hallitukset piiloutuvat tämän taakse, eivätkä ota neuvostossa tehdystä päätöksestä vastuuta kansallisten parlamenttien edessä ja julkisuudessa. Sen vuoksi tämä avoimuus, läpinäkyvyys täytyy saada aikaan että neuvosto säätää lakeja avoimissa julkisissa kokouksissa. Ja silloin ja neuvoston täytyy olla valmis pitämään kiinni sopimuksesta. Niin, että toteutetaan määrä enemmistö päätöksiä siellä, missä se on mahdollista. Se, tar- se mitä sisäministeriöt ovat tehneet keskustelevat siitä, että ideat ovat perussopimuksen laittaneet, että määrännöspäätökset olisivat käytössä. Mutta niitä ei käytetä. Se on katastrofaalista Euroopan unionin kannalta ja nykytilanteessa ja kansalaisten kannalta. Me mietimme, että voidaanko tässä jopa mennä tuomioistuimen. Tämä on sopimusrikkomus, jota tehdään koko ajan neuvostossa sillä seurauksella, että jumitetaan mahdollisuudet ja tämä tulee koko ajan kalliimmaksi. Täytyy nähdä, että millä tavalla me yhdessä parlamentteiden voimme saada tämän asian hallintaan. Meidän tasolla, teidän tasolla ja vahvistaa tätä. Sen vuoksi nämä elimet, jotka on perustettu nyt ulkoasiainhallintoihin, ja jos se puhutaan muistakin asioista, ovat hyvin tärkeitä. Mutta täytyy olla aina selkeää, että ne eivät ole päätöksentekoelimiä, vaan ne ovat aina informaatio- ja konsultointielimiä, jossa tehdään konsensuksen perusteella työtä. Puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta itse on ollut vastuussa. Ja se, mikä nyt Luxemburgissa oli viime kokous, niin hienostihan se on toiminut. Ja nyt kun on arvioinnin 13 perusteella tehty päätöksiä valtia- ja talousunionista, niin me olemme saaneet tämän finanssipoliittisen paketin myöskin kansallisten parlamenttien aseman siihen mukaan. Meidän täytyy informoida toisiamme vastavuoroisesti ja niin, että meillä on sitten tieto, jotta voimme kontrolloida kukin omiamme, siis kansallisen tason täytäntöönpanovaltaa ja täällä EU-ssa myös. Mutta tähän tarvitaan yhteistyötä. Perussopimuksessa on näistä korteista 50 prosenttia jäsenvaltioita. Oikeasuhtaisuuden ja subsidiariteetin perusteella. Jos ne ovat sitä mieltä, että lainsäädäntöehdotus on väärä, niin silloin parlamentti, Euroopan parlamentti ja kansallinen parlamentti voi päättää tämän lainsäädäntömenettelyn ilman komission myötävaikutusta. Ilmeisesti tätä oli vielä kertaakaan käytetty, eli käytännössä voimme puhua siitä, että komissio antaa määräajan tämän kahdeksan, kuukauden, äh, kahdeksan viikon. Sitten tehdään kieli- ja teknisiä asioita ja sitten voidaan auttaa Euroopan parlamentista että asiat sujuvat paremmin kansallisissa parlamenteissa. Ja nyt voin siis sanoa neuvostossa, jossa sanoo neuvotteluissa, että jos 55, 55 prosenttia kansallisista parlamenteista siis eh, sanoo ei ja enemmistö neuvostossa, niin silloin on velvoite siihen, että neuvosto sanoo ei ja lainsäädäntöpäätömenettely loppuu. Lissabonin sopimuksen mukaan kaikki tämä on mahdollista. Sitten jos mennään sopimuksen, sopimuksen ulkopuolelle, niin se on vaikeampaa. Ja mielestäni tässä on lajikirjan mahdollisuuksia siihen, että voidaan yhteistyötä ja kansalaisten parlamenttien vaikutusvaltaa parantaa oikeasuhtaisuus- ja subsidiariteettiperiaatteen vahvistamisessa. Kiitos. Kiitos Elmar. Nyt antaisin puheenvuoron talous- ja sosiaalikomitean varapuheenjohtajalle. Se on valmistellut lausuntoa näistä kahdesta mietinnöstä haluaisin, että pidätte kiinni viiden minuutin puheenajasta, jonka teille annan. Ja nyt siis puheenvuoron saa TSKn edustaja. I believe we are very... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla tämän aamun puhujien kanssa. Haluaisimme korostaa vielä muutamaa seikkaa tällaisen sosiaalikomitean näkökulmasta. Kyse on myös järjestäytyneestä kansalaisyhteiskunnasta. Euroopan unioni kiistämättä käy nyt kaikista haastavimpia aikoja lävitse perustamisesta lähtien. Taloudellinen sosiaalinen kriisi on iskenyt mantereeseemme, luo jakolinjoja maiden, alueiden ja ihmisten välille. Eurooppa, niin kuin olemme kuulleet tänä aamuna, joutuu vastaamaan myös epävarmuuteen ja valtaviin haasteisiin. Eurooppalaisen solidaarisuuden ja kohesion rajat ovat nyt testissä. Olemassa olevat sopimukset tarjoavat meille paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, menettelyjä, politiikkoja, joita tulisi käyttää, jotta voimme parantaa politiikkaa ja vahvistaa unionia sekä ulkoisesti että sisäisesti. Komitea on ollut sillä kannalla, että tiettyjä sopimuksen elementtejä jatkossa mahdollisesti on tarpeen tarkistaa, mutta ehdot, olosuhteet tällä hetkellä eivät tätä mahdollista. Jos avaamme perussopimuksen, niin avaamme jonkinlaisen Pandoran lippaan. Poliittista tai muutenkaan tahtoa, poliittista tahtoa ei löydy tämän tekemiseen. Komitea on pohtinut, mitä voitaisiin tehdä olemassa olevien sopimusten puitteissa. Olemme tehneet ehdotuksia horisontaalisten lausekkeiden täytäntöönpanesta artiklat 8-12 mukaan luettuna. Jatkossa nämä lausekkeet tulisi ottaa käyttöön, jotta voitaisiin yhteensopivuutta edistää eurooppalaisessa politiikassa ja myös yhteyksiä kansalaisiin tehostaa. Nyt on tehty ehdotuksia sisämarkkinoista, energiaunionista, EU 2020-strategiasta, uudesta perusoikeuskirjasta, makroalueellisesta strategiasta ja sen suuremmasta roolista tulevaisuudesta ja tarpeesta uudistaa unionin omien varojen järjestelmää. Korostamme myös tarvetta vahvistaa euroaluetta ja viedä äh, emu päätökseen. Me katsomme, että tulisi syventää integraatiota niin, että emu saadaan valmiiksi vapumuodossaan. Siinä tulisi olla mukana myös seuranta, äh, rahapoliittinen ja äh, finanssipoliittinen pilari. Komiteassamme olemme antaneet myös oma-aloitteisin lausunnon tästä kysymyksestä niin, että poliittisella pilarilla täydennettäisiin emua. Oman puheenvuoroni lopuksi Toteaisin vielä, että meidän tulisi keskittyä demokraattisen ja osallistuvan hallinnon periaatteiden täytäntöönpanoon. Me kannatamme sitä, että täytäntöönpano artiklan 11 EUn osalta olisi tehokkaampaa ja käytettäisiin EUn metodeja näin Euroopan parlamentilla olisi suurempi rooli erityisesti talouden alan hallinnoinnissa. Toissijaisuus niin ikään tulisi, sitä tulisi vahvistaa, huomioida kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja kansalliset parlamentit. Tässä yhteydessä kun ajattelemme perussopimusten tarkistuksia, niin siinä yhteydessä ne tulevat eteen. Tulisi myös huomioida tällaisen sosiaalikomitean rooli ja artikla 11 sekä instituutioiden rooli, joka komiteallamme on aina silloin, kun toimielin sopimuksia tehdään paremman sääntelyn nimissä. Tietenkään tästä aiheesta ei ole helppoa keskustella, erityisesti kun sisäinen ja ulkoinen ympäristö Euroopan unionissa on näin epävakaa. Komiteamme vakaumus kuitenkin on, että lisääntyvän integraation kautta unioni vahvistuu, ei niin, että jäsenvaltioiden ympärille rakennetaan muureja. Huomisen Eurooppaa täytyy vahvistaa. Kukaan kuitenkaan Euroopan unionin instituutioissa eikä jäsenvaltioissa kansalaisyhteiskunnassa voi onnistua tässä prosessissa yksin. Sen takia meidän tulee edetä kumppanuussuhteessa käyttäen mahdollisuuksia, jotka on olemassa. Both for, for the committee. Uh, Kiitos komitealle lausunnon valmistelusta, myöskin, mutta myöskin siitä, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Sitten haluaisin avata keskustelun kaikille kansallisten parlamenttien edustajille, jotka haluavat puheenvuoro pitää, ja myöskin Euroopan parlamentin kollegoille, jotka haluavat. Lordi Boswell ensin. Mä... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa onnittelemalla teitä ja teidän valiokuntaanne siitä, että järjestitte tämän kokouksen, jossa keskustellaan Euroopan unionin institutionaalisesta tulevaisuudesta. Tässä kokouksessa pohditaan keinoja vahvistaa poliittista dialogia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ja sitä käydäänkin äh, erinomaisena ajankohtana. Ja jos äh, Britannia aikoo pysyä EU:ssa, niin olen sitä mieltä, että Westminster, äh, meidän, meidän eduskuntalaitoksena tulisi tehdä läheisempää työtä Euroopan parlamentin kanssa läheisempää yhteistyötä. Olen sitä mieltä, että suhteet kansallisten parlamenttien toisaalta Euroopan parlamentin toisaalta välillä niitä ei tulisi estää tarpeettomin estein. Olen kirjoittanut teille kirjeen teille AFKO-valiokunnan puheenjohtaja ja siinä korostin yhtä estettä. Tehän olette jakaneet tämän kirjeen kaikkien kanssa ja haluankin nyt puhua tästä kirjeestä. Minun kirjeeni tarkoitus ja minun puheenvuoroni tarkoitus on selittää, että se, että säännellään kansallisten parlamenttien toimia Euroopan unionin lainsäädännön keinoin, sen sijaan, että säädeltäisiin sitä parlamenttien sopimuksen aiheuttaa Westminsterissä ongelmia. Esimerkiksi kun ajatellaan tämänhetkisiä keskusteluita uudesta Europol-asetuksesta lainsäätäjien kesken, ja kun ajatellaan vaikkapa Euroopan parlamentin ehdotusta tutkintaoikeudesta, niin ne ovat omiaan, niin ne, niissä on ollut ongelmia ja ongelmia on, on varmasti tulossa myös Eurojust-asetuksesta keskusteltaessa. Totesin myös Afkon asiakirjan, jossa puhutaan mahdollisuuksista Lissabonin perussopimuksen pohjalta. 9 ja tässä asiakirjassa kuvaavat kansallisten parlamenttien toimia. Voisin lisätä, että minua kiinnostaa kuulla mitä lause ei tulisi olla yhteistä parlamentaarista päätöksentekoelintä, mitä tämä lause tarkoittaa. Kuvaan nyt kirjeeni kirjassa niin esittämieni kommentteja lyhyesti. Kun ajatellaan UK perustuslakia, niin jotkut asiat eivät ole ehkä täysin selkeitä, mutta selvää on se, että Westminsterin parlamentti on suvereeni. Se ei ole sen enempää lainsäädännön kuin tuomioistuintenkaan tarkastelun alainen. Ja Westminsterin parlamenttia ei voi alistaa EUn lainsäädännölle ja tuomioistuimelle, joka sääntelee EU-asioita, kuten tien valvontaa EUn virastojen suuntaan. Ja tämä periaate on myös kirjattu perussopimuksiin, joissa puhutaan Euroopan parlam- eh, eurooppalaisten parlamenttien rooleista, ei sälytetä niille laillisia ähm, velvoitteita. Ja äh, SEUT-sopimuksessa äh, EUlle äh, sälytetään velvoite kunnioittaa jäsenvaltioiden perustuslaillisia rakenteita, ja ne ongelmat, joita minä olen linjannut, jotka liittyvät Westminsteriin, ovat sellaisia, että muillakin parlamenteilla saattaa olla samankaltaisia ongelmia. Olisikin tuossa kuulla, mitä muilla parlamentaarikoilla on sanottavana tähän liittyen, mutta haluaisin vielä hyvä puheenjohtaja korostaa sitä, että meidän huolenaiheemme liittyvät siihen prosessiin, jolla kansallisten parlamenttien välisestä valvontaoikeudesta sovitaan. Me olemme sinään tyytyväisiä lainsäädäntöön, EU-lainsäädäntöön, jossa säädetään yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä viittaamalla tähän yhteistyöhön. Yksityiskohdat, jotka liittyvät yhteistyöhön, täytyy jättää asianosaisten sopi, sopimiksi, sovittaviksi. Tämä on sellainen parlamenttien välisen yhteistyömalli, joka on aiemmin hyväksytty ja jota on sovellettu. Se mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat omista töistään päättää mm, konsensuksella, ei niin, että yhteislainsäätäjä päättää asioista. Me haluamme tehdä yhteistyötä, me haluamme oikean pohjan tälle yhteistyölle. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että äh, The House of Lords, kuten te tiedätte, tukee äh, läheisempää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja siksi on, me toivomme todella lujasti, että ei tule minkäänlaista tarpeetonta napit vastakkain tilannetta, äh, kun puhutaan varsinaisesta yhteistyöstä. Kiitos. Next to speak is... Kiitos Lordi Boswell. Sitten Ria Amenroitsen. Kiitos. Ik doe het eh, zoals altijd in het Nederlands. Omdat... Kiitos puheenjohtaja, aion käyttää äidinkieltäni. Koska tulkkaus meillä täällä on tarjolla. Ja haluan myös kunnioittaa omaa kieltäni tällä tavalla. Puheenjohtaja, minusta on hienoa olla taas äh, täällä paikalla. Puhun nyt kuitenkin Alankomaiden senaatin nimissä. Kun katsomme niitä ongelmia, joita meillä on edessämme käsiteltävinä, niin olen jo vuosia puolustanut sitä ajatusta, jota tässä pyrin edistämään. Olen ollut Euroopan parlamentin jäsen pitkään. Kansallisilla parlamentilla ja Euroopan parlamentilla tulee olla käytössään demokratian valvonnan rautainen väline. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamenttien täytyy voida tehdä parempaa ja enemmän yhteistyötä keskenään. Perehdyin työasiakirjaan, joka tässä meillä nyt on käytössämme, ja havaitsen tiettyjä ehdotuksia, parannusehdotuksia, joita voitaisiin toteuttaa, eikä kuitenkaan perussopimukseen tarvitsisi puuttua. On pidettävä parempana sitä, että äh, käytettäisiin entistä paremmin tätä keltaisen kortin järjestelmää. Alankomaissa me emme ole aina tyytyväisiä niihin tuloksiin, joita tätä kautta on saavutettu. Aivan erityisesti tämä pätee Euroopan unionin tiettyihin järjestelyihin. Parannuksia siis tarvitaan, mutta niin ikään tässä työasiakirjassa todetaan, että neuvoston tulisi toimia avoimemmin, läpinäkyvämmin silloin, kun kyse on lainsäädännöstä. Tämä pätee kyllä myös Euroopan parlamenttiin. Olen ollut siis Euroopan parlamentin jäsen ja nämä kokemukset minulla on mielessäni. Ja kun ensimmäisen käsittelyn kuuleminen päättyy, niin sitten mahdollisuudet ilmaista kanta Euroopan parlamentissa ovat sitten jo paljon suppeammat. Silloin todellakin, kun kyse on ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta, parempi olisi siis käyttää käyttää, siis pitäisi olla paremmat mahdollisuudet käyttää keltaista korttia ja sitten tässä käsittelyssä tulisi olla parempi koordinointi. Ehdotus on myös sellainen, että komission ja neuvoston puheenjohtajat kokoontuisivat. Onnistuisiko tämä ilman perussopimuksen muutosta? Minä en usko, että se olisi mahdollista. Ne, jotka nyt tässä työasiakirjassa ovat tehneet tällaisia ehdotuksia, niin joutuisivat selittämään, miten he ovat nähneet tämän asian käytännössä. Arvostan kovasti sitä, että talous- ja sosiaalikomiteassa ja alueiden komiteassa komiteassa nyt tilanne on sellainen, että ne äh, nimetään asiakirjassa aivan nimeltä. E, Alankomaiden parlamentin kokemukset totta kai ovat minulla tässä ensimmäisenä mielessä. Siellä ei hyväksytä lainsäädäntöä, jolle ei kuulla talous- ja sosiaalikomitean tai alueiden komitean kantoja. Näiden komiteoiden tulisi myös toimia niin, että olemassa olevat menettelyt eivät ikään kuin jää rinnakkaisiksi Euroopan parlamentin menettelyjen kanssa. Pitäisi pohtia, miten voisimme parantaa vielä näitä erilaisia aikataulutuksia toimielimissämme vastauksia tarvittaisiin näihin kysymyksiin ja kenties voimme palata niihin syvällisemmin. very much. Eh, Kiitos Riia kovasti. Sitten Charles Görens. Kollegat, pyytäisin pitämään kiinni kolmen minuutin puheaikarajoituksesta. Siellä vilkkuu, jos eh, menee kolme minuutin yli, sitten pyytäisin teidän siinä vaiheessa lopettamaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä eh, Bresson ja Brockin kanssa, esittelijöiden kanssa – kun puhutaan niistä mahdollisuuksista, joita parlamentilla, me ja kansallisilla parlamenteilla on. Äh, puhun nyt konkreettisin sanoin. Olen jo aika pitkään ollut joko kansallisessa parlamentissa tai Euroopan parlamentissa. Ja me äh, teemme aina saman johtopäätöksen. Mehän, äh, minä tunnen myös Luxemburgin oikein hyvin ja sen edustajat. Me puhumme aina äh, demokraattisesta äh, valvonnasta ja siitä, millaista roolia me voisimme esittää, äh, kun me ajatellaan meidän yhteisiä toimivaltojamme. Otetaanpa vaikka kehitysrahasto esimerkiksi. Euroopan parlamentilla ei budjettiin ole sinään paljonkaan mitään sanottavaa. Kansalliset parlamentit valvovat kansallisia hallituksiaan ja valvovat pientä osaa niistä investoinneista, joita tällä rahastolla tehdään, mutta kun ajatellaan komission velvollisuuksia, ne ovat suuremmat kuin itse asiassa virastoilla, niin komissiota ei oikeastaan kukaan valvo. Onko ainuttakaan sellaista kansallista parlamenttia, joka valvoo vuosittain kehitys rahaston varojen käyttöä. Ja tämän lisäksi Lissabonin sopimuksessa säädetään, että Euroopan ja kansallisen tason kehityspolitiikkoja tulisi koordinoida paremmin ja niiden tulisi olla johdonmukaisia. On, tämä on erittäin tärkeää, mutta kuka näitä asioita ajattelee parlamenttien tasolla ja siksi olisikin hyvä, jos olisi pari henkilöä sekä Euroopan parlamentin puolella ja pari-kolme henkilöä kansallisten parlamenttien puolella, jotka pyrkisivät löytämään metodin, jonka avulla voitaisiin paremmin valvoa ää, ää, niitä mekanismeja, joita 20 yhdeksän parlamenttia, eli 28 kansallista parlamenttia ja Euroopan parlamentti yhdessä tekevät. Kyllä meillä kaikilla tulisi olla sana sanottavanamme, koska tässä on, meillä on lainsäädäntötehtävä ja valvontatehtävä, ja meillä on myös poliittisen, poliittisten aloitteiden tekemisen tehtävä. Joten olisiko Ehkä voisimme tehdä ehdotuksen, tämän suuntaisen ehdotuksen, että Euroopan parlamentti tekisi aloitteen siitä, että meillä olisi tällainen vuotuinen kokous, jossa käsiteltäisiin juuri näitä asioita, jotka toistaiseksi ovat kokonaan livenneet parlamentaarisen valvonnan ähm, käsistä. Kun meillähän on hyvin monimutkainen päätöksentekomekanismi, kun ajatellaan yhteistyötä, kehitysyhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niin tämä olisi mielestäni aika hyvä ehdotus. Mikään säännös esimerkiksi perussopimuksessa ei tällaista estäisi. Thank you very much, Charles. And... Kiitoksia, Charles. Ja nyt sitten Liettuasta Arminas Lideka. Eh, Merci, eh, Madame Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät ystävät. Minulle on hyvin vaikeaa puhua ranskaa, joten puhunpa omaa äidinkieltäni. Nationaliniai parlamentai nori ir turi būti išgirsti. Kansallisten parlamenttien jäsenten on saatava äänensä kuuluviin se poliittinen vuoropuhelu, jota olemme aiemmin käyneet komission kanssa, ei kuitenkaan riitä, vaan vuoropuhelua täytyy laajentaa. On löydettävä uusia välineitä, jotka rohkaisevat aktiivisempaan osallistumiseen kansallisissa parlamenteissa ja päätöksentekoprosessissa koko Euroopan unionissa. Tämä voidaan toteuttaa olemassa olevien hyväksyttyjen perussopimusten pohjalta. Meidän tulisi kehittää oikeastaan poliittista vuoropuhelua kahteen suuntaan. Ensinnäkin monen välistä poliittista vuoropuhelua tulee kehittää parlamentin ja komission kesken ja toiseksi on kehittävää poliittista vuoropuhelua kansallisten parlamentin ja, parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Mitä tarkoitan tästä monenvälisestä vuoro, monenvälisellä vuoropuhelulla? Kyse on yhteisestä keskustelusta, jota kansalliset parlamentit käyvät komission kanssa. Me olemme ehdottaneet uutta ajatusta tällä saralla, jota voitaisiin toteuttaa Liettuan puheenjohtajakaudella. Olisimme voineet toteuttaa oikeastaan silloin, kun teimme johtopäätökset ja päätelmät parlamentin puhemiesten tapaamisista. Välitimme ehdotuksemme komissiolle, neuvostolle ja parlamentille. Sitten puheenjohtajakautemme aikana tehtiin päätelmät, joissa ilmaistiin parlamenttien yhteinen kannanotto. Tämä kannanotto on hyvin tärkeä tekijä kun ajattelemme aloitteita, joita Euroopan unionissa tehdään. On hyvin tärkeää keskustella yhdessä kaikista näistä kysymyksistä yhteisissä kokouksissa Euroopan komission edustajien kanssa. Ja myös niin, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat läsnä. Tämä voidaan kaikki toteuttaa myös kirjallisessa muodossa. Kun koordinoidaan tätä työtä kaikkien kumppanien kanssa, niin ei tietenkään mikään helppo tehtävä ole. Meidän on pyrittävä kuitenkin samanaikaiseksi enemmän parlamenttien välisiä foorumeita, yhteyksiä. Pitää myös pyrkiä uuteen laadukkuuteen parlamenttien välisessä yhteistyössä – kun haluamme yhteisiä kollektiivisia mekanismeja parlamenttien välillä, niin tässä voitaisiin muistaa myös tämä vihreän kortin menettely, jota voitaisiin kokeilla. Kosak voisi olla myös hyvä mahdollisuus, jossa sitä voitaisiin kokeilla. Me olemme järjestelmää testanneet ja se on ollut aika lailla onnistunut. Kansalliset parlamentit eivät tietenkään halua komission kanssa kilpailla lainsäädännön alalla. Kansallisten parlamenttien ehdotuksen pyrkimyksenä on tehdä komissiolle mahdolliseksi se, että se ymmärtäisi paremmin kansakuntien pyrkimykset Euroopassa. Kiitos. From the Grand National Assembly of Turkey. Sitten Turkin parlamentista herra Kucukcan. Well, thank you very much. First of all, I would like... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää aatko valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa kutsusta. Tämä on hyvin ajankohtainen kokous. Uskomme, että Euroopan parlamentin pitäisi tehdä yhteistyötä pelkästään jäsenvaltioiden par- parlamenttien kanssa, vaan myös ehdokasmaiden parlamenttien kanssa. Sen vuoksi kovin tyytyväisenä olemme täällä mukana osallistumassa ja halusin nähdä myös, että Turkki kutsutaan samankaltaisiin kokouksiin tulevaisuudessa konsultatiivisista syistä. Ottaisin esille koko joukon asioita, koska EU kohtaa nyt useita haasteita. Ja jotta haasteisiin voitaisiin vastata, niin näemme, että siinä Turkki on tärkeä kumppani – Kuten tapahtumien kulku on osoittanut, ne koskevat terrorismin torjuntaa, turvallisuutta ja myöskin pakolaiskriisin hoitoa. Näyttää siltä, että Euroopan unionin tulevaisuus riippuu kahdesta asiasta. Toinen ovat sisäiset asiat, jotka koskevat EU-jäsenvaltiota. 500 miljoonaa ihmistä siellä asuu, on monia intressiryhmiä, Täytyy ottaa intressiryhmien edut huomioon. Se on olennaista EUn tulevaisuuden kannalta. Sitten toiseksi ulkoiset asiat, jotka ovat nyt enemmän esillä. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa traagisista Pariisin tapahtumista. Tuomitsemme tietysti nämä tapahtumat maana, kun mekin, meilläkin oli samanlaisia tapahtumia tapahtumia lokakuussa Ankarassa yli sata ihmistä kuoli Beirutissa. Myös oli samanlaisia tapahtumia. Pitäisi tuntia myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Nämä ovat yhteisiä uhkia mielestäni, joita kohtaamme, jotta voidaan puuttua yhteisiin uhkiin, Euroopan unioni pitäisi tehdä yhteistyötä Turkin kanssa tiiviisti. Se on parempi tämän poliittisen ja alueellisen ympäristön tulevaisuuden kannalta. Mielestäni Eurooppa on saanut ylkäänsä hallintaa niin, että se on syventänyt suhteita, mutta myös laajenemalla. Tässä yhteydessä haluaisimme nähdä, että eivät pelkästään kansalliset parlamentit, jotka ovat tällä paikalla, tukisivat, vaan myös Euroopan parlamentti tukisi liittymisneuvotteluja Turkin kanssa, jotta päästään menettelyssä eteenpäin. Ensimmäinen marraskuuta oli vaalit, uusi hallitus on tulossa. Uskon, että uusi hallitus ponnistelee kovasti liittymisprosessin eteenpäin viemiseen. Nyt on aika tarkastella näitä asioita rakentavammin ja positiivisemmin. Kiitos. Enough. Kiitos. Ja nyt sitten Euroopan parlamentista Joonainen SED-ryhmä. Yeah, thank you. Niin, kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaikilla meillä on vastuumme Euroopan integraatiosta kukin omalla tavallaan ja omalla tasollaan. Ja on oikein hyvä, että kansalaisten edustajat pitävät kokousta yhteydessä, koska meillä on erityisvastuu. Me nimittäin asetamme säännöt yli 500 miljoonalle ihmiselle tässä EU-ssa. Kahteen kolmeen näkökohtaan puuttuisin. EU:ssa on kriittinen hetki, jossa täytyy huolehtia siitä, että emme hajoa osiin. AFKO oli, valiokunta oli eilen toisessa päivänä Lontoossa. Tietysti on kovin äh, huolestuttavaa se, mistä kuulimme, koska ei ole, kyse ei ole pelkästään kahden nopeuden Euroopasta, muuten etenevät toiset seuraavat, vaan alakart Euroopasta myös, jossa poimitaan rusinoita pullosta siis, jossa voidaan valita, että mihin lähtee mukaan ja mihin ei lähde mukaan se muuttaisi EUn luonnonteen täysin, ellei jopa hajottaisi sen. Siinä täytyy olla tarkkana, ei hajota. Ja pakolaiskriisissähän voi huomata, ja nyt myös terrorismissa, että miten paljon tarvitsemme yhteistä Eurooppaa. Kukin erikseen ei ole tarpeeksi vahva lähestymistapa ongelmien ratkaisuun. Meidän täytyy käsittää se, että että, että ei tule liian suuri kiusaus yhteisön menetelmästä luopua ja tehdä erillispäätöksiä. Ne eivät ole niin, niillä ei ole niin paljon vaikutusta ja ne ovat myös vähemmän demokraattisia, niissä on vähemmän avoimuutta. Parlamentit ovat erillissopimuksissa ja ratkaisuissa vielä vähemmän mukana kuin itse asiassa Euroopan politiikassa. Sitten kysymys siitä, että miten kansalliset parlamentit pääsevät paremmin kuvaan mukaan. Ria Oomen, selvästi tervetuloa takaisin tähän taloon. Meillä ei ole synkronisoitua työtä. Asiat etenevät eri tahtiin eri paikoissa. On ollut ajatus järjestää parlamenttiviikko, jotkut puhuvat joka parlamentti huippukokouksesta, jotta voimme yhdessä puhua komission työohjelmasta. Se olisi ehkä askel eteenpäin, jos tämä voitaisiin tehdä synkronisoidusti niin, että kaikki olisivat samalla tasolla, kun ajatellaan keskustelua ja tietoja. Keltainen kortti oli mm, eräs väline, kuitenkin minulla on se vaikutelma, että se on puolustuksellinen, defensiivinen. Keltaisella kortilla yritetään aina saada estettyä jotain. Sitten se on, oli tehokas vain kaksi kertaa. Kosakissakin olen tehnyt monia vuosia työtä ja nähnyt, että miten jotkut eh, etsivät epätoivoisesti toisia parlamentteja ja niiden tukia jollekin, jonka, jota itse pitää epäilyttävänä. Se on jotain kovin defensiivistä. Lodi Boswellhan eh, toi esille positiivisia asioita, vihreän kortin, Se on positiivisen puolen Eurooppa-politiikkaa sellaisena, sitä täytyy pitää, sitä täytyy kuitenkin keskustella perusteellisesti, koska lopultahan komissiolla on tässä aloitemonopoli. Ei meillä eikä neuvostollakaan ole aloiteoikeutta. Eli jos kansallisilla parlamentilla olisi aloiteoikeus, niin sitten siitä kyllä täytyy laajemmassa toimielinkehyksessä puhua, mutta siinä on se etu, että suhtaudutaan positiivisesti Euroopan, Euroopan yhdistymiseen, eikä aina tule esille se epäilys, että jokin menee varmasti pieleen. Ja että olisi tällainen negatiivinen lähestymistapa, joten siinä mielessä en ole punaisen kortin ystävä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos Romaniasta, edustajan huoneesta Anna Bicca. Thank you very much. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja haluaisin onnitella teitä siitä, että järjestitte tämän tärkeän kokouksen ajankohtaisista aiheesta. Nythän olemme käymässä läpi erittäin haastavia aikoja niin eurooppalaisittain kuin kansainvälisestikin ajatellen, kun ajatellaan Pariisin terroristi hyökkäyksiä, niin sitä seuraavat mon, monet sitä ovat edeltäneet monet muut kriisit, populismi, Euroopan vastaiset puolueet, Kreikan kriisi, terrorismi, hybridisodan käynti, Syyrian sisällissota ja jälleen kerran terrorismi ja tietysti kaiken taustalla talouskriisi. Kun ajatellaan kansainvälistä turvallisuutta, niin meidän täytyy kyllä kiinnittää aivan erityistä huomiota näihin asioihin, näihin haasteisiin ja pyrkiä löytämään yhteisiä vastauksia niihin. Kun äh, valmistelukunta äh, vuosikaupalla neuvotteli äh, perustamissopimuksesta, niin Euroopan vastaiset liikkeet onnistuivat, onnistuivat vakuuttamaan kaikki ihmisiä siitä, että EU on vastuussa kaikista epäonnistumisista ja siksi kaksi jäsenvaltiota kansanäänestyksessä hylkäsivät perussopimuksen tai tämän perustuslain. Ja nyt on todennäköistä, että kun monet jäsenvaltiot eivät edes halua keskustella poliittisen liiton edusta, niin tilanne on vielä pahempi. On vaikeaa ymmärtää, miten tällaisessa tilanteessa onnistumme syventämään Euroopan unionia ja luomaan luottamusta Euroopan unioniin. Nyt Euroopan unionin on ollut pakko reagoida pikaisesti erilaisiin kriiseihin, yllättäviin kriiseihin, jotka ovat syntyneet jopa sen oman juridisten oikeudellisten puitteisten ulkopuolella. Ja Euroopan unionin pyrintö mm, päästä lähemmäksi EU-kansalaisia on nyt tarpeellisempaa kuin koskaan aiemmin, koska nyt on yhä enemmän ja enemmän vaatimuksia saada aikaan pragmaattinen unioni, joka pystyy puuttumaan niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Euroopan parlamentti on ehdottanut, että perussopimusmuutosten tulisi päätyä siihen, että voimme parantaa tai taata lisäintegraation, mutta taata myös Euroopan unionin tasapuolisuuden. Mm. Meidän täytyy keskustella rakentavammalla tavalla sopimusuudistuksista kuin vedota kriiseihin. Ja nyt täällä on jonkin aikaa sitten jo vedottu sen puolesta, että Schengenin sopimus peruttaisiin. Tämä johtuu maahanmuutosta ja terroriiskusta. No en nyt mene yksityiskohtiin te olette kuulleet jo usean otteeseen eh, siitä, kuinka epäreilua oli se, että Romania ja Bulgaria eivät saaneet osallistua Schengeniin, vaikka ovat olleet de facto Schengenin jäsen Niä aina vuodesta 2010 ja puolustavat myös yhtä ulkorajaa ja olemme viimeisimpien Frontexin kertomustenkin mukaan suojelleet ulkorajoja, joten Romania tarjoaa joka päivä, joka ikinen päivä vakautta ja turvallisuutta tällä tulen aralla alueella ja myös Euroopan kansalaisille takaa turvallisuutta, mutta haluaisin korostaa, että Schengen on yksi menestyksekkäimmistä vahvistetun yhteistyön esimerkkeistä Euroopan unionissa ja siksi me olemme sitä mieltä, että Schengenin aki tulee pitää yllä ja säilyttää. Euroopan unioni ei voi vastata turvauhkiin rajoittamalla liikkumisen vapautta. Me tarvitsemme kyllä uudistuksia Euroopan unionissa, mutta meidän täytyy olla johdonmukaisia omien arvojemme ja periaatteidemme Ähm, kanssa niiden arvojen ja periaatteiden, jotka ovat eurooppalaisen ähm, yhteisen talomme rakentamisen takana. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy syventää poliittista integraatiota ja meidän täytyy luoda sellaiset institutionaaliset puitteet, jotka takaavat sen, että yhtäkään jäsenvaltiota ei sorsita ja kunnioitetaan eurooppalaisia arvoja ja periaatteita ja tuetaan myös kaikkia sellaisia toimia, joiden avulla voidaan virtaviivaista päätöksentekoa. Ja me toivomme, että tämän kriisin myötä Euroopan unioni nousee yhtenä, yhtenäisempänä ja vahvempana niin, että Euroopan unionin kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan reilummin eikä Euroopan unioni tästä jakaudu. Eli me vetoamme tässä ja tänäänkin sen puolesta, että kriisin jälkeen olemme aina vain yhteneväisempi ja vahvempi. Kiitos. Uh, from Italy, from Camera Kiitos. Italiasta Camera de Deputista. Dicetto di Celso. I also... Kiitos. Minäkin haluan kiittää mahdollisuudesta käydä keskustelua. Tämä on esimerkki siitä, mitä tulisi tapahtua useamminkin. Tarvitaan vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille. Aivan niin kuin monet kollegat ovat sanovat, sanoivat, olemme hyvin vaikeissa tilanteissa tällä hetkellä. Totta kai talouskriisi oli jo tapaus sinänsä. Nyt kyse on perusarvoista yhteiskunnissamme, mantereillamme. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että Eurooppa on keskeisessä roolissa. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä herra Angel sanoi. Demokratia ja sen puute tulee usein esille näissä keskusteluissa painotetuisti. Usein on olemassa etäisyys EUn toimielinten ja toisaalta kansalaisten ja kansallisten paikallisten parlamenttien välillä – Kansallisen parlamentin kokemukseni on sen suuntainen, että kun ajattelemme tiedotusvälineitä, kansalaisia, parlamentteja ja tätä lainsäädäntöprosessia ja päätöksentekoprosessia, niin usein ei niinkään käsitellä sillä tasolla kuin mitä nämä haasteet vaatisivat. Usein kysymyksiä käsitellään kansallisesti tai unionin kysymyksiä unionin tasolla, eikä niinkään nähdä asioiden poliittisia yhteyksiä. Kun ajattelemme lainsäädäntöä ja ennen kaikkea Euroopan tason lainsäädäntöä, niin sitten havainto on sellainen, että Kaikkea tätä ei nähdä yhteisenä ponnisteluna, vaan kyseessä olisikin jonkinlainen yksittäisten maiden välinen ristiriita. Tämä vaikuttaa totta kai myös kansalaisten välisiin suhteisiin. Tämän tulisi olla ponnistelujemme keskiössä. Olemme kuulleet tärkeitä kommentteja muutoksista, joita tarvitaan institutionaaliseen rakenteeseen instituutioiden välille. Meillä on Bresson ja Brockin asiakirja. Kaikki ehdotukset ovat oikein hyödyllisiä. Oikeastaan ainoa seikka, joka, jonka tähän lisäisin, ja niihin, mitkä jo hyvin kuvailtiin, niitä ei tarvitse enää käsitellä, mutta kun ajattelemme komission ja parlamenttien yhteistyötä, Timmermanshan on ilmoittanut, että komissio, komission jäsenet olisivat paremmin läsnä Euroopan parlamentissa. Kaikissa parlamentin keskusteluissa silloin, kun keskustellaan tähän tapaan erityisistä aiheista, tietyistä lainsäädäntöhankkeista, olisi hyvin tärkeää, että tällainen läsnäolo varmistettaisiin. Suuren yleisön ihmisten tiet, tietoisuuteen, tiedotusvälineiden tietoisuuteen tulisi saattaa se, että tietyistä lainsäädäntöhankkeista Euroopan tasolla keskustellaan. Tällä hetkellä havainnot tältä alalta ovat liian heikkoja. Näyttää siltä, että jostain kaukaa ulottumattomista tulee ehdotuksia ja sitten meidän hallituksemme kuitenkin on suoraan mukana tässä työssä. Kiitos. Thank you uh, very much from Hungary, from Hung- Kiitos Unkarista kansalliskokouksesta. Herra Filk. Tudom. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértünk azzal a megállapítással. Niin, hyvät näistä herrat. Olemme samaa mieltä sen näkemyksen kanssa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen emme ole pystyneet täysin käyttämään siinä olevia mahdollisuuksia. Ja sen vuoksi pidämme hyvänä tätä yhteistä pohdintaa niin, että saataisiin prosessit paremmiksi. On tärkeää, että työstämme mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisuja, joihin ei tarvita perussopimusmuutoksia, mitä Brockkin painotti. Kosakin työryhmä Luxemburgissa. Siellähän on tiivistettyä vuoropuhelua on keskustellut vihreän kortin lähestymistavasta, kuten myös siitä, että parannetaan keltaisen kortin menettelyä. Useita positiivisia ehdotuksia tulikin vihreästä kortista ja keltaisesta kortista. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään paremmin hyväkseen nykyisessä oikeuskehyksessä olevia mahdollisuuksia – täytyy huomioida paremmin olemassa olevat välineet, joita meillä on, jotta saadaan ne toimimaan paremmin. Tämä voisi johtaa siihen rakenteen syventymiseen, josta täällä onkin puhuttu. Haluaisin tänne merkille hyvät naiset ja herrat, että kansallisten parlamenttien jäsenten asema on sellainen, että he ovat lähempänä kansalaisia. He siis voivat kanavoida toiveet parhaiten kansalaisilta ja välittää siellä valitsevaa ilmapiiriä Euroopankin parlamenttiin. Eli kun kohdassa 9 todetaan, että täytyy olla parempaa yhteistyötä valiokuntien välillä, niin uskon, että se onkin tärkeää. Sitten kun puhutaan lähentymisohjelmasta, tarvitaan vähemmän maakohtaisia suosituksia ja maahanmuutossa puolustuspolitiikkaa täytyy vahvistaa ja siihen kuuluu NATO-yhteistyön tekeminen näkyvämmäksi. Toimintapolitiikkaa täytyy muuttaa turvallisista kolmansista maista. Tämä työasiakirja on asiakirja, joka voi johtaa positiivisiin muutoksiin ilman, että perussopimusta muutetaan. Ja lopputuloksena olisi enemmän Eurooppaa, mitä haluammekin. Kiitos. Um, Hyvät kollegat, nyt Vapaaehtoisten puhujien on täynnä, joten nyt haluaisin antaa puheenvuoron Mercedekselle ja sitten Markansilille. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tässähän ei tietenkään nyt ole aikaa mennä itse sisältöihin, eri huomioiden sisältöihin. Olemme ottaneet vaarin kaikista kommenteista, ja olemme kiitollisia kaikille parlamentaarikoille, mm, jotka halusivat esittää kantoja. Myös nämä kirjalliset tekstit ovat sellaisia, joita voimme vielä hyvällä ajalla pohdiskella. Muutama seikka kuitenkin. Ensinnäkin minusta näyttäisi siltä, että kun puhutaan kertomuksemme tai mietintömme pääteemasta eli Lissabonin sopimuksen mahdollisuuksista, niin siitä ollaan yhtä mieltä. Ja arvostamme kovasti tätä. Ja monissa tapauksissa meitä on pyydetty syventämään tiettyjä teemoja, ja sen me to- toki teemmekin. Erityisesti olen sitä mieltä, että aika vahvasti täällä on viime aikoina tullut esiin kansallisten parlamenttien rooli lainsäädäntöprosessissa, kun puhutaan, ja myös eurooppalaisen politiikan muo, muo, muokkaamisessa. Se on tärkeä teema ja väistämätön. Jos haluamme mennä eteenpäin, haluamme poliittisempaa unionia tällä mantreella, niin tähän teemaan täytyy kiinnittää enemmän huomiota niistä syistä, joihin tekin olette kiinnittäneet huomiota. Erityisesti niin, että voimme parantaa toimintaa eri politiikan tasoilla. Puhun tässä monen, monitasoisesta hallinnosta, e, mikä aihe, joka aiheena onkin lähellä sydäntäni, kun olen alueiden komitean entinen puheenjohtaja. Tällainen mone, monitasoinen hallinto on oleellista näinkin monimuotoisessa unionissa. Toki me täällä instituutiossa edustamme demokraattisesti kaikkia, mutta, kun, mutta meillä on kuitenkin erilaiset kulttuuriset perinteet. Ja kun ajatellaan näitä kortteja, vihreää ja keltaista, niin Brock ja minä tietenkin ähm, pohdimme niiden roolia perussopimuksen valossa. Ähm, emmehän me tietenkään voi äh, perussopimuksen ulkopuolelta lähteä näitä asioita pohtimaan, mutta kun ajattelemme näitä asioita perussopimuksen äh, valossa, niin kyllä Varmasti voimme pohtia, miten eri tasoilla komissiossa, neuvostossa ja parlament, Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa voidaan yhdessä pohtia sellaista menettelyä, joka mm, mahdollistaa sen, että voimme ensinnäkin testata tätä metodia ja myös lainsäädäntö, lainsäätäjät, parlamentti ja neuvosto voivat yhdessä sujuvoittaa prosessia. Ja sitten haluan vielä kiittää Turkin parlamentin edustajaa ensinnäkin läsnäolosta ja on erittäin mukava, hyvä, että osallistutte tähän keskusteluun ja tämä tietysti pätee kaikkiin, muihin, kaikkiin muihinkin. Mielellämme jatkamme tätä dialogia, tätä vuoropuhelua kanssanne, eikä ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö olisi teidänkin maanne, Turkin siis korsi tässä keossa olisi tärkeää, kun vastaamme näihin yhteisiin haasteisiin. The floor very briefly. I think we, uh... Aivan lyhyesti tuntuu olevan laaja konsensus siitä, että perussopimuksiin ei tule koskea. Ensinnäkin tämä Pandoran lipas elementti ja tärkeämpää kuin tämä on vielä se, että me voimme tehdä paljonkin nykyisten sopimusten pohjalta. Edustaja Bresson ja edustaja Brokin puheenvuoro on antanut meille lukuisia esimerkkejä. Myös monet kollegat mainitsivat esimerkkejä tästä. Haluaisin palata yhteen seikkaan, jota en aiemmin sanonut, joka on myös tärkeä. Meillä on erikoisvaliokuntia äh, Euroopan parlamentissa, joten tulisi tehdä parempaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Kansallisissa parlamenteissa usein on tapana luoda jonkinlainen Eurooppa-eliitti. Meidän tulisi tehdä työtä niin, että kaikilla kansallisten parlamentin jäsenillä tulisi olla äh, kaikkien tasojen ulottuvuuksien lisäksi myös eurooppalainen ulottuvuus työssään. Ei luotaisi kansallisiin parlamentteihin minkäänlaista erillistä elittiä, vaan nämä aiheet tuotaisiin myös äh, asiaa käsittelevin erityisvaliokuntiin. Kollega Charles Görens esitti esitti ajatuksen siitä, että oli, on tällainen yhteisen kompetenssin työryhmä ja katsottaisiin, miten paremmin voitaisiin valvoa kehitysrahaston tilannetta. Sitten äh, Joulainenin ehdotus, hän totesi, että pitäisi toimia synkronoidummin niin, että aikataulutus menisi paremmin yhteen. Olisi tapahtumia, joissa yhdessä voisimme keskustella esimerkiksi vuosittaista työohjelmasta – Minusta tämä ehdotus menisi oikein hyvään suuntaan. Ja sitten vielä vihreän korttiin. Kosakissa kävimme pitkän keskustelun ja edelleenkin keskustelu jatkuu. Alussa käytimme aina äh, joko vihreää korttia tai tehostettua poliittista dialogia terminä tässä yhteydessä. Emme halua, että kansalliset parlamentit ehdottaisivat lainsäädäntöä suorastaan, vaan että komission kanssa käydään vuoropuhelua, todettaisiin, että kenties tällaista ajatusta pitäisi pikemminkin käsitellä Euroopan tasolla ja sitten pyydettäisiin valkoista kirjaa tai äh, kirjaa äh, kuulemista ja niin edelleen. Tällä tavalla me tällä hetkellä näkisimme asian Kosakissa. Olen oikein tyytyväinen kokouksen järjestämisestä ja mielelläni kuulen myös iltapäivän keskustelut. Tällä tavalla minusta meidän tulisi tehdä yhteistyötä. Haluan onnitella Danuta ja muuta parlamentin valtuuskuntaa Kosakissa. He ovat siellä arvokkaita kumppaneita. Kosakin ilmapiiri on hyvä, Euroopan parlamentti ja komissio on uusi ja todellakin ilmapiiri on siellä myönteinen ja mielelläni teen yhteistyötä myös tulevina vuosina. Eh, Mark and I just... Kiitos Mark. Lausun kiitokset ennen lounasta. Meillekin on tärkeää, että meillä on monia foorumeita yhteistyölle kansallisesti ja Euroopan parlamentin välillä. Tämän kokouksen myötä nyt sitten samakaan foorumin käsitellä asioita, jotka ovat lähellä valiokuntiemme sydäntä ja niiden toimivaltuuksia lähellä. Keskustelut ovat tervetulleita, mutta kuitenkin vain alku. Ja haluan vakuuttaa Lordi Boswellille, että kirjassa asianmukaiset jatkotoimet sekä niin siis poliittiset jatkotoimet. Salonkin numero neljä. Pohjakerroksessa oikealle. Siinä rest- ravintolakompleksissa.